Uh, dear colleagues, I think we, we should begin. It's now. Hyvät kollegat, kello on jo seitsemän yli yhdeksän. Meillä on puolitoista tuntia tähän kohtaan, eli kiitoksia niille kollegoille, jotka ovat tulleet ajoissa paikalle. Erityisesti ensimmäinen varapuheenjohtaja, joka on täällä paikalla tänään, eli kiitoksia kollegat. Meillä on nyt jäsenneltyä vuoropuhelua komission varapuheenjohtaja Frans Timmermansin kanssa koskien toimijoiden välisiä suhteita, oikeusvaltioperiaatteita ja EUn perusoikeuskirjaa. Nyt on kulunut jo hiukan aikaa, kun hän viimeksi oli paikalla valiokunnassa, mutta me tapasimme Timmermansin Strasbourgissa jokin aika sitten, eli olemme olleet kyllä yhteydessä hänen toimistonsa. Tämä on tärkeä hetki koska nyt voimme esittää kysymyksiä monista asioista, jotka liittyvät hänen salkkuunsa. Eli oli hienoa, että hän on tänään paikalla. Eli meillä on jäseneltyä vuoropuhelua, eli se tarkoittaa, että ensin koordinaattorit saavat puheenvuoron ja sen jälkeen muut. Eli jos puhutte lyhyesti, eli ensin koordinaattorit, täällä on yksi koordinaattori paikalla – ja sitten kaikki voivat esittää kysymyksiä. Viimeksi emme ole kauhean kurinalaisia, eli nyt laadimme luettelon. Siitä nyt suljen luettelo, koska tänään nyt tulee ihmisiä myöhässä. Eli jo, nostakaa se kortti sieltä ylös, niin voimme merkitä nimenne listaan. No niin, Eli sosialistien kysymys. Täällä on yksi vihreä ja Boni. Kiitoksia. Hyvä. En tiedä, mitä tämä kertoo valiokunnan valtatasapainosta, mutta en nyt sano mitään enempää, etten joudu pulaan. No niin, kollegat. Meillä on paljon tärkeitä kysymyksiä esitettävänä, eli puhukaa lyhyesti ja jos aikaa jää, koska tiedämme, että Timmermans on hyvin kurinalainen vastauksissaan. Eli jos aika on, niin voimme vielä pitää toisen kyselykierroksen. Eli puuka lyhyesti. Älkää puuko yli kahta minuuttia. Eli ensin Frans saa alustuspuheenvuoron. Ole hyvä. Thank you very much, Claude, and uh, good morning to all. Kiitoksia ja huomenta tänä varhaisena hetkenä. Olen täällä täällä parlamentissa liittolaistemme luonna. Tapaamme hetkenä, joka on haastava. Sanoisimme haastavaa, koska perusoikeudet ovat paineen alla monessa jäsenmaassa eri näkökulmista ja haastaa vielä perustavampi, koska oikeusvaltion periaatteen käsite yhteisen toiminnan perustana ja jäsenvaltioiden toiminnan perustana on niitä koskeva keskustelu on haastavaa tai joskus se jätetään huomiota. Meillä on ihan selvää, että ilman oikeusvaltioperiaatteen täyttä kunnioittamista EU jossain vaiheessa romahtaa. En epäile sitä ollenkaan. Ehkäpä tässä jotain, jota olemme pitäneet liikaa annettuna vuosien aikana. Kom- komission ensi vuoden työohjelmassa haluan, että oikeusvaltioperuste on sekä implisiittisesti että suorasanaisesti mainittuna EUn laastina – ja jos meillä ei ole oikeusvaltioperiaatetta, meillä on alastonta valtaa. Ja se merkitsee, että isot hallitsevat, pienet hyväksyvät. Alaston valta merkitsee sitä, että demokratia käännetään enemmistön tyranniaksi. Vähemmän, sen sijaan, että kunnitettaisiin vähemmistöjä. Me olemme perustavimpien kysymyksien äärellä. teollisuuden kanssa, kun keskustelemme, me haluamme asioita parantaa. Meillä oli perusoikeusfoorumi viime vuonna suvatsevaisuusteemana. Ja vihapuheet juutalaisia ja muslimeja vastaan teemana. Tänä vuonna kovasti odotan kollokkeetensa aiheena on tiedotusvälineiden vapaus. Se on oikein relevantti aihe meidän arvoyhteisöllemme. Ja meidän täytyy miettiä, minne eu maisema on menossa, miten se on muuttumassa. Meidän täytyy tehdä todellisuustarkistus. Ja tässä saattaa olla kovin relevantteja kysymyksiä pohdittavaksi ja huomioitavaksi. Haluan myös tässä johdannossa painottaa tarvetta, ettei ujostella keskusteluita jäsenvaltioiden kanssa oikeusvaltioperiaatteista. Tiedät, että minä käyn vuoropuhelua Puolan hallituksen kanssa. Voin tehdä sen vain ainoastaan, jos minulla on parlamentin täysi tuki. Me olemme vahvoja ainoastaan, jos me olemme yhtenäisiä. Ja meillä on vielä paljon tehtävänä. Oikeuslaitoksen itsenäisyyden täysi kunnioitus on oikeusvaltioperiaatteen täysi perusperiaate. Me tarvitsemme vuoropuhelua ja siinä tarvitsen tukea. Turvallisuus on toinen olennainen tekijä ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion takaamiseksi. Puhuitte Julian Kingin kanssa ja Avrama Pullosin kanssa. Ja jatkamme työtä tuon parissa. Paljon on tullut ja mainittaa. Haluaisin vielä mainita maahanmuuton. Maahanmuuton hallinnan puute, niin kuin kansalaiset asian mieltävät. On kenties tärkein mieltämistapa, joka haastaa oikeusvaltioperiaatteen merkityksen ihmisten silmissä. Meidän täytyy olla yhdistyneitä, ja jos olemme, sitten meillä on parhaan sodat saada neuvostossa hyväksyttyä tärkeitä asioita. Nyt odotan kysymyksiä. Thank you for also for... Kiitoksia, että puhuit näin tiiviisti. Ja sitten jäsenet voivat esittää kysymyksiä, eli kollegat, puhukaa tiiviisti korkeintaan kaksi minuuttia. Eli ensin koordinaattorit. Vain kolme koordinaattoria on paikalla. Ja sitten yksi on koordinaattorin sijaisena. Eli ensimmäisenä Barbara Katriku, joka on Holmeierin tilalla. Eli te voitte esittää kysymyksenne Holmaerin sijasta. Ähm, bardzo dziękuję, panie przewodniczący, za... Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen, että olette paikalla. Kiitos tästä tiiviistä alustuspuheenvuorosta. Minä itse tulen Puolasta. Haluaisin pahoitella niitä ikäviä tilanteita, joita olette joutunut kokemaan Puolan hallituksen toimien yhteydessä. Olette ryhtynyt toimiin Puolan tiedotusvälineiden hyväksi ja oikeuslaitoksen puolustamiseksi. Olette aina sanonut, että se mitä komissio tekee ei suuntaudu Puolaa ja Puolan kansaa vastaan, vaan kyse on sellaisista toimista, jotka suunnataan niitä vastaan, jotka haluavat ikään kuin haalia liikaa valtaa ja ikään kuin väärinkäyttää demokratiaa. Tämä on hyvin tärkeä seikka. Se, mitä Puolassa nyt olemme havainneet, puolalaiset ovat lähteneet kaduille osoittamaan mieltään. Meillä on myös parlamentin päätöslauselmia Puolan tilanteesta – Tämä kaikki osoittaa sitä, että meillä on yhteneväinen näkemys. Tällaista varmasti tarvitaan. Toisin sanottuna siis Euroopan parlamentti ei ole samaa mieltä kaikista niistä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden rikkomuksista, joita Puolassa on tapahtunut. Parlamentissa olemme vakuuttuneita siitä, että oikeusvaltion periaatteet ovat niin nimenomaisesti se perusta, joka pitää meidän demokratioitemme valtioitamme pystyssä. Kysymykseni olisikin seuraavanlainen. Meillähän on parlamentin mietintö, joka tulee keskusteluun Strasbourgissa. Kyseessä on Sofi Intveltin mietintö, joka käsittelee nimenomaan oikeusvaltiota Euroopassa ja siitä keskustellaan Strasbourgissa. Oletteko mietinnön tärkeimmästä väitteestä samaa mieltä ja siitä lähestymistavasta, joka mietinnössä on omaksuttu? Oletteko samaa mieltä siitä, että tarvitsemme vankan mekanismin, näkyvämmän mekanismin, joka mahdollistaisi sen, että komissio ja Euroopan parlamentti toteuttaisivat arvioita – tilanteesta sen suhteen, miten oikeusvaltion periaatteet toteutuvat jäsenvaltiossa. Please try and stick to two. Kiitoksia. Koittakaa pitäytyä kahdessa minuutissa, jotta kaikki ehtivät käyttämään puheenvuoron. Sitten SND-ryhmästä Zippel. Kiitoksia puheenjohtaja. Palaan nyt siihen, mitä Timmermans totesi aluksi. Eli meidän kaikkien täytyy yhdessä miettiä tämän valiokunnan vastuualueita Moni asioita on pidetty itsestäänselvyyksinä ja olemme luottaneet siihen, että kaikki pitävät kiinni sovituista säännöistä. Ja nyt on entistä tärkeämpää, kun huomataan, että monet itsestäänselvyydet eivät enää pidäkään paikkansa, niin meidän täytyy nyt toimia sitä vastaan, että joitain sääntöjä ei enää noudateta. Ja Puolan tilanteesta olen samaa mieltä kuin edellinen puhuja ja sanoisin, että komissio on aloittanut tästä prosessin Asiasta on tehty suosituksia ja Puolan hallitus on torjunut kaikki tällaiset raportit ja nyt täytyy miettiä, mitä komissio voi tehdä, mitä me yhdessä voimme tehdä, jotta saamme hallituksen todellakin noudattamaan yhteisiä sääntöjä. Tietyt asiat pitää perua, jotka ovat nyt vieneet kehitystä väärään suuntaan. No sitten Unkari. Ehkä nyt olisi jo aika käynnistää jonkinlainen prosessi Unkarin suhteen, koska ei pidä paikkaansa, siis haluan tämä nyt selkeästi todeta, ei pidä paikkaansa, että Euroopan unioni tai pakolaiset vaarantavat Unkarin, vaan Orban omalla politiikallaan on vaarantanut demokratian ja vapaudet Unkarissa. Ja Orban ei suojele Unkarin identiteettiä, vaan hän vain suojelee omaa tilannettaan. Ja meidän täytyy katsoa median vapautta, vähemmistön oikeuksia, oikeuslaitosten riippumattomuutta. Meidän täytyy nyt aktivoitua näissä asioissa. Ja lopuksi vielä kysymys, josta edellinen puhuja mainitsi, eli tämä oikeusvaltioperiaate. Toivottavasti ensi viikolla saamme enemmistön. No, kaikki asiat eivät ole ihan täydellisellä tolalla, mutta ehkä komissio olisi nyt valmis ottamaan tämän tilanteen pohjaksi ja toimia sen pohjalta ja käynnistää tämän mekanismin Unkarin osalta. Uh, <clears throat> next is, um, Cecilia. Sitten Cecilia Wikström, jos olet valmis. I'm super happy to give the floor. Olen tosi iloinen voidessani antaa kollegalle puheenvuoron. Go ahead, Sophie. Yeah? Okay, thank for you. The, for the uh, Audi Group. Eli Allesta, Sophie, ole hyvä. Yes, good morning. Huomenta, komissaari. Pidin tervetulleena, että sanotte, että ilman oikeusvaltioperiaatetta EU romahtaa. Ja jos oikein ymmärsin, sanoit, että tulet tekemään ehdotuksia ensi vuoden työohjelmassa. Minäkin olisin utelias kuulemaan siitä mutta meillä on myöskin ensi viikolla keskustelua raportista, mutta, mutta haluaisin tietää, pidätkö ensi viikon mietintöä hyvänä ja voimmeko jatkaa keskustelua parlamentin ja komission ja neuvoston kesken mietinnön aiheesta. Mainitsit myöskin paremman lainsäädännön ja minusta parempi lainsäädäntö ja oikeusvaltioperiaate ovat kolikon kaksi eri puolta. Minusta nämä paremmat lainsäädännön periaatteet ovat aika tiukkoja. Kaikki talousaiheiset, bisnesaiheiset, byrokratian vähentämisehdotukset. Niitä ei sovelleta niin verrattuna sitten turvallisuuden alueella, pakolaispolitiikassa ja muualla periaatteita ei sovelleta yhtä tiukasti. Me hyväksymme paljon lainsäädäntöä, josta me tiedämme, että, että se ei ole oikeudellisesti vedenpitävää. pitävää ja todennäköisesti ne johtavat oikeusjuttuihin. Ja mietinpä vaan, että onko sinulla ko- korjausehdotuksia. Ja sitten erittäin täsmällinen kysymys ja myös esimerkki siitä, mitä meidän ehkä pitäisi käyttää olemassa olevia välineitä paremmin. Me olemme vuosia kysyneet komissiolta äh, Liettuaan gay-vastaisesta lainsäädännöstä. Joka kerta komissio sanoo, että me keskustelemme hallituksen kanssa. Haluaisinpä tietää, missä vaiheessa komissio aikoo ryhtyä rikkomusmenettelyyn. Ja sitten vähän lisää seurattavuudesta. Sehän on yksi sinun suosikkiaiheesta. Minunkin. Tiedän, että edistystä tapahtuu jonkun verran. Mutta kukaan ei etene tarpeeksi nopeasti, ei parlamenttikaan, että loisimme avointa avoimuuskulttuuria. On vastanhankoisuutta esimerkiksi asiakirjojen saatavuuden suhteen. Aiotko ottaa askeleita eteenpäin tällä alueella? Kiitos te vihreästä Sargentini. Uh, thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Komission jäsen totesi, että hän haluaisi tehdä yhteistyötä, jotta voidaan tehdä lainsäädäntöehdotuksia ja lainsäädäntöä ja viedä se nopeasti päätöksenteon lävitse. Voisitteko hieman kertoa, minkälaisia ehdotuksia suunnittelette, mitä voisimme käsitellä tulevina vuosina? Olen tässä hieman hämilläni. Kun ajatellaan tätä nopeutettua käsittelyä, niin jos jätetään sitten pois vaikutusarviot, niin sehän sitten vain viivästyttää menettelyä. Kun ajatellaan sisäisiä siirtoja ja ehdotusta, jonka tulisi johtaa siihen, että pakolaisia siirretään Euroopan unionissa ja lainsäädäntöön ei liity tätä vaikutusarviota, niin se ei ole sitten oikeudellisesti vakalla pohjalla. Tällainen pohja täytyy luoda neuvotteluissa komission ja neuvoston kanssa. Minusta me menetämme tässä aikaa. Parlamenttia käytetään väärään tarkoitukseen, eli jonkinlainen siivouspuuhastelu, joka täytyy sitten esitellä suurelle yleisölle. Kun ajattelemme maahanmuuttoa ja turvapaikkalainsäädäntöä, niin miksi sitten tehdään ehdotuksia ilman vaikutusarvioita? Usein syntyy se vaikutelma, että oikeusoppineet eivät ole katsoneet näitä ehdotuksia ennen kuin ne tulevat tänne parlamenttiin. Viime viikolla oikeus- ja sisäasianeuvosto järjestettiin ja Visegrad-maat pauhaavat siellä kovasti, että Italiasta ja Kreikasta tehtävät siirrot eivät kuulu heidän vastuulleen. Voisitteko tästä kertoa hieman lisää? Kysehän on hallitusten välisestä sopimuksesta, ei sellaisesta, johon parlamentilla olisi juurikaan sananvaltaa, mutta tämä varmasti tulee esille myöhemmissä keskusteluissa, kun puhumme Dublinin eh, direktiivin päivityksestä. tuleva vuosi 2017 pitää sisällä Ranskan vaalit, Saksan vaalit. Maltalaiset katsovat, että pakolaiskysymys tulisi olla tärkeyslistalla huipulla. Eli olemme tässä ikään kuin jumissa seuraavan kuuden kuukauden aikana. Jos komissiolta ei tule järkeviä ehdotuksia, niin aikaa tässä haskataan. Voisitteko tätä pohtia hieman? Kiitos sitten vielä Björk Ersten sijasta. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Paljon viisaita asioita ovat jo kollegat sanoneet. Minä painottaisin vain sitä, että lainsäädäntöprosessissa on äärimmäisen tärkeää, että, että se ei ole ainoastaan nopeata, vaan myös hyvää. Ja nämä arviot tässä puuttuvat. Ja meillä on useita ehdotuksia, ja meidän täytyy käydä perusteellisesti ne läpi. Meillä on kysymys, että vihreät kestivät. Jos niin on, että Visegrad maat jomittavat neuvostoa. Mikä on teidän B-suunnitelmanne? Minusta teillä täytyy olla sellainen. Ja sitten on kysymyksiä esitetty Puolasta, minä liittyisin, liittyisin niihin, mutta ottaisin esille myös Unkarin. Se, mitä Unkarissa on tapahtunut, sillä ei ole paljonkaan vaikutusta. Tilanne pikemminkin pahentunut. Siellä on VRS-vihainen hallituksen kansanäänestysehdokas. Siellä on laittomia pakollisten to- torjuntoja. Siellä on myöskin lainsäädäntöä, joka kompromettoi lainsäädäntöä. Myös sama raportti poli- poliisien väkivallasta meillä kansalaisjärjestöjen ää, toimista, jossa tehty aggressiivisia tutkintoja, sanomalehtiä on suljettu. Miten te työskentelette näiden kysymysten parissa? Ja sitten vähän spesifimpi kysymys. te olette vastuussa perusoikeuksista ja kysymys on oikeudesta perheen yhdistämiseen. Useampi jäsenvaltio ei toteuta tätä direktiiviä niin, että ne kunnattaisivat perheen yhdistämistä. Mietityttää, miksei komissio tee mitään. Miksi ryhdytä rikkomusmenettelyyn? Onko teillä sellaisia tu- tulevaisuuden suhteen sellaisia suunnitelmia? Thank you. So, um... Kiitoksia. Eli Timmermans, jos vastaatte näihin kysymyksiin ja sitten pidämme toisen kysymyskierroksen. Thank you very much for your question. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Puolasta tietysti ymmärrän, että tässä on nyt sellainen vaikutelma, että tässä olisi komissio vastaan Puola ja Puolan kansa. Mutta tämä on hyvin yksinkertainen kysymys. Komissio vetoaa nyt Puolassa siihen, että oikeuslaitos olisi riippumaton ja valtaan eriytetty. Puolan hallitus on päättänyt olla julkaisematta päätöksiä, joita perustuslakituomioistuin on tehnyt, koska hallitus päätti, ettei se nimeä tähän perustuslakituomioistuimeen tuomareita, jotka Puolan parlamentti oli valinnut. Eli tämä on ihan konkreettinen kysymys. Enkä nyt lähde keskustelemaan siitä, että tämä olisi puolen kansaa vastaan jotenkin. Se on ihan puppua. Mehän tuemme puolen kansaa tässä kysymyksessä. Jokaisessa jäsenvaltiossa täytyy selkeästi erottaa valta. Ja se on ainoa tae, joka meillä on, että ihmiset saavat oikeutta ilman, että siihen puututaan poliittisesti. Tämä on tärkeää, ei pelkästään kun ajatellaan yksittäisten oikeuksien suojelua, vaan se on tärkeää myöskin, kun ajatellaan sisämarkkinoiden toimintaa. Kaikki investoijat, kaikki talouden toimijat, heillä täytyy olla varmuus siitä, että voivat mennä tuomioistuimeen, joka soveltaa EUn lainsäädäntöä ilman, että siihen hallitukset puuttuvat poliittisesti. Euroopan oikeusjärjestelmä pohjautuu sille, että kaikki jäsenvaltiot soveltavat EU-lainsäädäntöä niin siinä muodossa kuin siitä on äänestetty parlamentissa. Jos tästä on epäilyksiä, niin kansallisista tuomioistuimista tulee eurooppalaisia tuomioistuimia siinä mielessä, että ne ovat vastuussa sitten siitä, että tarkistetaan, että EU-lainsäädäntöä on sovellettu oikealla tavalla. Jos tästä on epäilyksiä tai ei tiedetä, miten pitäisi toimia, sitten voidaan ottaa yhteyttä Luxemburgin tuomioistuimeen ja pyytää sieltä sitten neuvoja. Jäsenvaltiossa on horisontaalisia prosesseja ja vertikaalisia prosesseja, jossa mukana on sitten Luxemburgin tuomioistuin. Ja meidän täytyy aina olla varmoja siitä, että tuomarit ovat riippumattomia. Jos meillä on epäilyksiä poliittisesta välintulosta, niin silloin oikeusvaltioperiaate ei toimi. Ja silloin on uudelleen kansallistamista oikeusvaltioperiaatteen osalta, ja se merkitsee sitten loppua sisämarkkinoille. Eli Puolen hallitus nyt ei oikein ymmärrä, että jos he jatkavat tällä linjalla, niin viime kädessä he tappavat sitten kanan joka on munennut kultamunia Puolan markkinoille, eli sisämarkkinat. Eli haluan aina korostaa tätä näkökulmaa, koska se on hyvin tärkeää, kun ajatellaan sisämarkkinoiden toimintaa ja myöskin kun ajatellaan yksittäisten oikeuksien suojelua. Ja minä jatkan tämän asian käsittelyä, kunnes se on ratkaistu, ja haluan hyvin selkeästi tämän todeta jatkan asian käsittelyä, kunnes on ratkaistu. Mutta jos joudun tilanteeseen, jossa tätä jatketaan, niin minä täytyy saada edelleen tukea Euroopan parlamentilta, koska mehän tiedämme, että on aika hankalaa saada kaikkia neuvoston jäseniä vakuuttuneeksi siitä, että asiaa pitää käsitellä edelleen. Eli jos parlamentti ja komissio ovat samalla linjalla, niin sitten todennäköisempää on, että saamme läpi sen, mikä on tärkeää Puolan kansalaisten kannalta ja myöskin koko EUn kannalta. Tämä liitetty nyt Intfeltin mietintöön, josta keskustellaan ensi viikolla. No säästelen vähän paukkuja ensi viikkoon ja viikonloppuna sitten valmistelen kunnolla tämän tilanteen ja käyn läpi mietinnön. En vielä ole sitä ehtinyt tekemään, mutta määräaikahan oli ensi viikolla eikä tänään Infeltin mietinnön osalta. Eli palaamme tähän sitten ensi viikolla. Ja odottelen innolla keskustelua, koska minulla on tiettyjä kysymyksiä, joita haluan esittää. Ja ehkä keskustelussa siis voidaan todella keskustella eikä vain lau- lukea lausuntoja, koska haluan todellista keskustelua ensi viikolla Strasbourgissa. Joskus työssämme vain on komission julkilausuma, sitten parlamentin lausuma ja uudelleen komission lausuma ja sitten mennään kahville. Mutta ehkä meidän pitäisi nyt käydä ihan oikeaa keskustelua. Sitten Venetsian komissiosta energiakomission johtopäätökset. No, Puolan hallitushan oli pyytänyt itse, että se Venetsian komissio käsittelee asiaa. Eli jos tällaista lausuntoa pyydetään, niin ehkä siihen pitäisi suhtautua sitten vakavasti eikä torjua sitä. Ja johtopäätökset olivat sataprosenttisesti sen mukaisia, mitä komissiokin on todennut näissä suosituksissamme, jotka on toimitettu Puolan hallitukselle. Ja me odottelemme edelleen hallituksen vastausta näihin kysymyksiin. Me seuraamme Unkarin tilannetta hyvin tiiviisti. Mutta jos haluamme pysyä uskottavina ja tehokkaina välineidemme käytössä, niin meidän täytyy olla täsmällisiä sen suhteen, missä ovat toimivaltuutemme ja millä aloilla voimme toimia. Helpointa, ja komissio on aikaisemmin tehnyt näin aika usein, on se, että teemme hienoja poliittisia lausuntoja, mutta emme sitten liitä niihin mitään välineitä, jotta voisimme oikaista asioita, jotka eivät mielestämme mene oikeaan suuntaan. Enkä pidä tästä. En pidä tällaisesta toimintatavasta. Haluan olla täsmällinen ja korrekti, kun käytämme välineitä. Me katsomme nyt tilannetta. Olen hyvin huolissani siitä, että opposition tärkein sanomalehti on lakkautettu Unkarissa ja se tapa, millä se toteutettiin, oli myöskin mielestäni huolestuttavaa. Välineet, joilla suojellaan ihmisiä, jotka toimivat toimittajina, ovat siis tapa, meidän täytyy varmistaa se, että sanomalehden omistaja ei riko eurooppalaisia sääntöjä sen suhteen, miten käsitellään henkilöstöä. Eli meidän täytyy suojella työntekijöitä. Tätä asiaa pitää tarkastella. Ja me viemme asian eteenpäin, mikäli tarpeen. Mutta tämän asian, josta pitää keskustella sitten, kun puhutaan median kehityksestä Euroopassa marraskuun lopussa. Ei pidä olla naiveja Tämä tapahtui nyt tietyssä kontekstissa, joka on merkittävä. Tämä ei liity pelkästään siihen, onko tämä vain taloudellinen päätös, kun omistaja katsoo, että kannattavuus ei ole riittävän hyvä, että tappioita syntyy. Meidän täytyy seurata tilannetta tarkkaavaisesti ja henkilökohtaisesti seuraa tilannetta, mutta täytyy sanoa, että kokemukseni perusteella – pääministeri Orban on hyvin varovainen ja hän pysyttelee juuri nippanappa sääntöjen piirissä. Ja joskus meillä ei ole toimivaltuuksia toimia näissä asioissa. Eli haluaisin nyt keskittyä tähän ja toimia täsmällisesti, mutta olen kyllä huolissani siitä, mitä tapahtuu Unkarin tiedotusvälineiden osalta. Ja sitten työohjelma. Haluan varmistaa, että ymmärrämme, että ympäristö, jossa teemme työtä, tuo tuloksia ainoastaan, jos oikeusvaltioperiaatetta ei kyseenalaisteta. Ja näissä puitteissa meidän pitää esitellä komission työohjelma ensi viikolla. Ja kaikki asiat, joita tästä ehdotamme. En sanonut, että tekisimme mitään täsmällisiä ehdotuksia oikeusvaltioperiaatteesta. Halusin vain sanoa, että oikeusvaltioperiaatteen pitää olla keskeinen osa, kun katsotaan näitä ehdotuksia, joita esitämme. Ja sitten vaikutusten arvioinnit. Jotkut sanovat, että ei ole tehty vaikutusten arviointeja. Ja jotkut mitä tulee tiettyihin ehdotuksiin maahanmuuttokysymyksessä, ja se pitää paikkansa. Mutta meillä on mahdollisuus jättää tekemättä vaikutusten arviointi, jos tilanne on hyvin kiireellinen. Ja uudelleen sijoittaminen on kiireellinen asia. Maahanmuuttoasioiden hoitaminen on kiireellinen asia. Ja haluan nyt selvittää yhden asian. Se, että ei teitä vaikutusten arviointia, ei ole sama asia kuin että ei tekisi asioita juridisesti oikealla tavalla. Se ei ole sama asia. Tietysti haluamme varmistaa, että me toimimme juridisesti oikealla tavalla, että parhaat juristimme tarkastelevat näitä asioita. Vaikutusten arviointi ei ole vain sitä, että katsotaan, onko tilanne juridisesti oikein. Siihen liittyy muitakin asioita, mutta joskus tilanne on kiireellinen. Ja parlamenttikin välillä etenee paljon nopeammin eikä kukaan sitten kritisoi parlamenttia siitä, että se etenee liian nopeasti, mitä tulee esimerkiksi rannikkovartiosta kysymykseen. Parlamentti eteni nopeudella päätökseen ja se oli ihan oikein. Se oli oikea päätös. Joskus tilanne on kiireellinen, näin pitää tehdä, mutta ei pidä nyt käsittää väärin tätä vaikutusten arviointikysymystä. No kysymyksestä on puhuttu myöskin Avramopuloksen kanssa. Mutta pakta sunt servande. Meillä on sopimuksia, joka ei ole hallitusten välinen sopimus, vaan se on neuvoston päätös koskien uudelleen sijoittamista. Eikä komissio perännyt tästä päätöksestä. Mutta tulevissa päätöksissä – haluamme kaikki jäsenvaltiot mukaan ja meidän pitää olla joustavia, kun mietimme sopimusta, johon kaikki jäsenvaltiot voivat suostua. Joustavuus ei tarkoita sitä, että jäsenvaltiot voivat olla ottamatta pakolaisia. Meidän täytyy katsoa näitä eri toimia. Ja täytyy katsoa, miten jäsenvaltiot voivat löytää yhteisiä ratkaisuja näihin kysymyksiin ja tällä tavalla haluamme toimia. Mutta jäsenvaltiot, jotka väittävät, että tämä on se joustavuus, eli että olemassa olevia päätöksiä ei tarvitse noudattaa, niin se ei pidä paikkaansa. Kyllä näitä päätöksiä pitää noudattaa. Te perheiden jälleen yhdistäminen on osa Dublinin uudistamispakettia, joka esitellään – Siis se on esitetty jo, mutta keskustelemme. Se on ilmeisesti nyt parlamentissa. Ovatko kolmikantaneuvottelut alkaneet? Eivät vielä. Eli työstäkää tätä asiaa. Sitä tarvitaan. Maahanmuuttoon ei varmaan tarvita mitään B-suunnitelmaa. Lähestymistapamme on saanut paljon tukea parlamentilta ja Pidämme siitä kiinni. Liettuan homovastainen lainsäädäntö. Komission jäsen Oettinger ilmeisesti tarkasteli tätä, koska se liittyy tiedotusvälineisiin. Itse olen tarkastellut tätä asiaa useaan otteeseen ja palaan tähän uudelleen Suhtaudun tähän hyvin vakavasti. Kuten Intel tietää, tämä on minulle hyvin tärkeä asia ja tarkastelen sitä vielä uudelleen. Hiljattain minua syytettiin puolen hallituksen taholta siitä, että en ole tasapuolinen. No, oikeusvaltioperiaatteen suojeleminen on yksilöiden oikeuksien puolustamista. Jos uskoo tasa-arvoon, jos uskoo sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin, eikä usko epäliberaaliin demokratiaan. No, tällainen olen. Mutta näitä asioita, mitä tulee tukea, ja niiden puolesta pitää taistella. Kiitos. Straight to the next round. No niin, sitten seuraava kyselykierros. Yksi, kaksi minuuttia korkeintaan, jotta ehdimme kuulemaan kunnollisia vastauksia. Eli Weidenholzenersen. Kiitoksia ihan lyhyesti. Kaksi kysymystä. No, kun ajatellaan Unkaria, niin Eurooppa nyt ei aina näissä kysymyksissä pysty toimimaan, mutta yhdessä tapauksessa voimme toimia korruption alalla. Se on tunnettu asia Brysselissä, eli en tiedä, voitaisiinko tässä asiassa toimia hiukan pikaisemmin. 50 kollegaa ovat esittäneet komissiolle kysymyksen tästä aiheesta. Eli voitaisiinko tässä asiassa edetä nopeammin. Ja sitten tämä uudelleen sijoittamisjärjestelmä. Tämä on hyvin vakava tilanne. Tämä koskee Kreikkaa, tämä koskee monia ihmisiä, tähän liittyy järjestäytynyttä rikollisuutta, ihmisten salakuljetusta. Ja Euroopan pitää hoitaa tämä asia, koska muuten se vahingoittaa meitä. Mistä tuntuu, että tämä asia ei nyt etene, emmekä nyt oikein ymmärrä, mistä se johtuu. No, Kreikan ministeri oli täällä, mutta hänen vastauksensa eivät olleet ihan tyydyttäviä. No, Euroopan toimintavaltuudet tässä asiassa eivät ole sellaisia, että tilanne saataisiin ratkaistua. Mutta mitä komissio voisi tehdä, jotta tätä prosessia voitaisiin vauhdittaa? Mielestäni se olisi kaikkien etujen mukaista. Kiitos sitten Boni. Panie viceprzewodniczący, będę mówił po polsku. Komission jäsen, käytän puolan kieltä. Ensinnäkin haluan kiittää teitä Sopotin hienosta puheestanne, kun olitte avaamassa uusien ajatusten foorumia. Puheenvuoro oli hyvin tärkeä ja edelleenkin sitä kuunnellaan internetissä ja kommentoidaan. Se, mikä demokratian erottaa tyranniasta, ovat nimenomaan oikeuslaitos ja tiedotusvälineet. Kollega Kudritska esitti kysymyksen Puolan tilanteesta. Tilannehan on seuraavanlainen. Puolan hallitus ei edes vastaa komission suosituksiin ja esittelee uusia ratkaisuja, jotka vain typistävät entisestään vapauksia ja oikeuksia. Sitten on vielä otettu käyttöön sellainenkin komitea, joka valvoo tuomioistuinten päätöksiä. Oikeuslaitos ja politiikka tässä todella sekoittuvat. Sitten toinen kysymys. Mitä me voimme tehdä julkisen median riippumattomuuden hyväksi, jotta todellakin julkiset tiedotusvälineet olisivat puolueettomia riippumattomia. Tämä on taattava. Kiitos, Nire Müller. Kiitos, herra vähän puheenjohtaja. Se, mitä sanoitte Unkarista, on erittäin suuri pettymys niille noin viidelle miljoonalle äänestäjälle, jotka boikotoivat Orbanin hallituksen kansanäänestystä ja odottavat selkeitä poliittista signaalia komissiasta. Erittäin yksinkertainen kysymys. Komissio piti 2015 marraskuussa, sinä nyt siteeraan, äh, ehdot oikeusvaltiokoon aktivoimiseksi Unkarin tapauksessa ovat jääneet täyttymättä tässä vaiheessa – Kysyisin, olitteko yhdestä mieltä, herra varapuheenjohtaja? Ja toiseksi, Euroopan, politi- European Policy Center julkaisi paperin pari viikkoa sitten Euro- epäliberaalinen taaksepäin menevän Euroopan vastaiset toimet. Ja politi- tämä idea on olemassa tästä epäliberaalimasta Euroopasta. Kysymykseni on, mitä komissio tekee epäliberaalin ajattelun ja äärioikeistolaisen libera- ää, ää, ajattelun suitsemiseksi. Kiitos teille Anna Gomes. By... sen jäsen. Tuen sitä, mitä Weidenholzer sanoi. Näistä seuraamuksista, kun ei noudateta uudelleen sijoittamissääntöjä ja myöskään perheiden jälleen yhdistämistä ei ole toteutettu jäsenvaltioissa. Ja minua huolestuttavat nämä turvallisuusseuraamukset ja ihmisoikeusrikkomukset, joita nyt tapahtuu tällä hetkellä Euroopan alueella maahanmuuttajille ja pakolaisille, joita ei ole uudelleen sijoitettu ja jotka ovat jumissa monissa paikoissa. Heidät luovutetaan rikollisille, mukaan lukien terroristeille. Unkaria, Puola Portugalilaiset ovat järkyttyneitä siitä, että meitä uhkaillaan, koska emme ole noudattaneet budjettisääntöjä pilkulleen. Ja sitten toiset törkeästi rikkovat EU-lakia ja heille ei tapahdu mitään. Eli toivottavasti nyt teistä nyt tuntuu, että pystytte toimimaan hallituksia vastaan, jotka toimivat tällä tavalla. Ja sitten tämä toinen korruptio korruption vastainen raportti. Otin teihin yhteyttä, että sanoitte, että te ette tiedä, milloin se pitäisi ilmestyä, mutta sen piti ilmestyä tänä vuonna ja vuosi alkaa lähestyä loppua ja me tarvitsemme nyt tätä raporttia. Se selkeästi liittyy tähän Unkarin tilanteeseen esimerkiksi. Ja tietysti täytyy myöskin arvioida Euroopan toimielinten tilannetta. Sitten nämä viisumit. Nyt komissiosta on myönnetty, että tämä kultainen viisumiohjelma, jossa jäsenvaltiot ovat mukana, siellä on turvallisuusriskejä. Oikeusvaltioperiaatteen rikkominen ja tämä tilanne on nyt sellainen, että komission pitäisi kiinnittää huomiota tähän ja miettiä, mitä nyt tapahtuu. Ja mitä tapahtuu tässä kultaisessa viisumiohjelmassa. Ja meidän täytyy muistaa turvallisuuskysymykset ja myöskin eurooppalainen solidaarisuus. Commissioner, uh, Vice President, I raised this, um... Niin, komission jäsen, niin tämä. Minäkin puhuin tästä korruptioraportista, jonka piti jo ilmestyä, eli olisi hyvä tietää, missä nyt mennään. Sitten Kaufman. Ah, ei. Sitten Suraja. Kiitos. Puhun ruotsia. Olen valmistellut pari kysymystä ja kommenttia koskien tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta ja sen suositukset äh, isävaltiolle. Mutta nyt vähän muutan linjaa ja ilmaisen turhautumiseni. Tiedän, että haasteita on paljon. Mutta jos romanisi tilanne EU-ssa, jos ei se ole haaste. Jos sitä ei koskaan oteta vakavasti, niin eihän siinä kansalliset strategiat riitä. Vastuumme on, ja komission, parlamentin, komission neuvoston vastu on, että jossain vaiheessa satojen vuosien romanivastaisuuden jälkeen täytyy löytää keino ratkaista tämä että hyväksyttävä teille mitään häpeää sen suhteen, mitä hyväksytään. On häpeällistä puhua kielteisesti juutalaisista, afrikkalaisista, muslimeista. Mutta romanien suhteen tässä tilanteessa ei ole. On ihan ok sekä syrjiä, olla poliittisesti välittämättä romanian tilanteesta ylipäänsä. Minä ja noin kymmenen miljoonaa kansalaiset ovat todella väsyneet siihen, että, että tätä kysymystä ei koskaan voi priorisoida seuraan. Meillä olisi pitänyt olla romanivastainen kollegio myös. Meillä on ollut päätöslausia parlamentissa, mutta mitään ei tapahdu. Nyt olen tehnyt ehdotuksen Slovakian puheenjohtajakaudelle, että Slovakia ottaisi neuvoston päätöslauselmiin mukaan tämän jatkuvuuden nimissä, että, että kysymyksen priorisointi jatkuisi. Euroopan romanin tilanne on häpeä. Romaniassa esimerkiksi 50 prosenttia lapsista on aliravittuja. Olin äsken tämä Romaniassa. Ja kysymys ei ole onnesta Romaniasta. Ja siellä oli 800 eh, lehmää navetasta pois ja pantu romania tila, tilalle. Ja tätä tapahtuu kaikkialla. Mä halu, jos me haluamme terveen Euroopan, meillä täytyy oppia häpeämään tätä kohtelua. Ja se sillä agendalla korkeammalla komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa. Minä häpeän, että olen Euroopan kansalainen silloin. Näytätte sitten kuvia siitä, mitä köyhätelevät Aasissa Afrikassa – sama köyhyys, sitä on Euroopan ytimessä. Um, thank you, sir. Uh, Jan Albrecht. Kiitos sitten Albrecht. Thank you very much. Um... Kiitos. Haluaisin viitata oikeusvaltion periaatteisiin, jotka ovat unionin perustalla periaatteena. Olen tästä täysin samaa mieltä. Sitten kun kyse on oikeusvaltiosta, niin kysehän on pääasiassa olemassa olevien sääntöjen standardien täytäntöönpanosta, kun puhutaan tiedotusvälineiden vapaudesta, standardeista ja myös kansallisesta turvallisuudesta, niin on selvää, että EUlla ei ole tässä toimivaltuuksia. On myös selvää, että nämä eivät ole erillisinä EUn primääri- ja sekundaarilainsäädännöstä. Täytyy muistaa myös perusoikeuskirja, ja peri, perustuslailliset periaatteet ja periaatteet yleensä. Sen takia kysynkin, eikö olisi hyödyllistä nostaa rikkomusmenettelyjä näiden periaatteiden toteuttamattomuudesta. Silloin kun kyse on esimerkiksi tiedotusväline lainsäädännöstä tai kansallisesta turvallisuudesta ja sitä tästä lainsäädännöstä, niin Kysynkin, että onko meillä nyt sama tulkinta siitä, mistä tällä alalla on kysymys? Kun ajattelemme kansallisen turvallisuuden määritelmätasoa, niin näyttää siltä, että tässä on melkomoinen kuilu, jonne jäsenvaltiot voivat sysätä ihan mitä sattuu, ja kukaan ei sitten ole yksimielinen siitä, että onko kyseessä jokin asia, joka kuuluu kansallisen turvallisuuden määritelmän alaisuuteen. Voiko tuomioistuin sitten todeta, että mitkä ovat poikkeukset perustus, perussopimuksesta tietyllä alalla ja mitkä ovat ne alat, joissa sitten komissio voisi turvautua rikkomusmenettelyihin esimerkiksi perusoikeuskirjan tai sekundaarilainsäädännön pohjalta? Haluaisin vielä kysyä, kun kyse on lainsäädännön täytäntöönpanosta. Meillähän on tietojen säilyttämisdirektiivi, päätös Euroopan tasolta, mutta sen lisäksi meillä on kansallista lainsäädäntöä tältä alalta. Sielläkin on sama ongelma, jonka tuomioistuin jätti huomiotta. Ei ole esimerkiksi tuomaria mukana arvioimassa sitä, onko tiedon säilyttämiskausi tai tarkoitus suhteellinen ja niin edelleen. Silloin kun kyse on tapauksista, jotka liittyvät perusoikeuksiin, niin nämä asiat pitäisi viedä tuomioistuimeen. Tarvittiin ruotsalainen yritys ja aktivisti Irlannissa, jotka veivät tapauksen tuomioistuimen käsittelyyn. Kyllä tämä olisi kuulunut komission tehtäviin oikeusvaltion periaatteiden suurin ongelma tällä hetkellä on se, että täytäntöönpanossa on ongelmia. Meillähän on Euroopan lain täytäntöönpanovirasto, joka on hyvin vahva, nimittäin Euroopan komissio, jonka tulisi toimia vahvasti. Eli nämä asiat pitäisi tällä tavalla hoitaa kuntoon. Kiitoksia. Täällä on vielä seitsemän puheenvuoropyyntöä, eli suljen puhujalistan. Puhukaa mahdollisimman lyhyesti. Sitten Cecil Kuenk. Grazie. Eh, eh, Kiitoksia. Pari huomiota ja kysymystä. Minusta vaikuttaa, että olemme nyt poliittisessa umpikujassa. Enkä nyt puhu lainsäädännöstä, koska tiedän, että komissio on ponnistellut, jotta lainsäädäntökysymyksiä voitaisiin viedä eteenpäin, mutta tämä on nyt poliittinen umpikuja. Ja tässä tilanteessa populismi ja mukalaisviha lisääntyy kaikkialla Euroopassa. Eli kysyisin, millä tavalla komissio varmistaa sen, että solidaarisuutta noudatetaan ja haluaisin tietää, millä tavalla komissio aikoo toimia, jotta solidaarisuusperiaatteita noudatetaan. Ja miten pidetään kiinni näistä sitoumuksista liittyen uudelleen sijoittamiseen. Tämä poliittinen tilanne nyt lisää populismia ja muukalaisvihaa ympäri Eurooppaa. Ja tässä ei kyse ole lainsäädännöstä, vaan nyt tämä on tosiaan poliittinen umpikuja ja kysymykseen liittyvät tähän. Kiitos. Monika Holmeier. Kiitos, Ten Holmeier. Ähm, Minulla olisi kysymyksiä, jotka liittyvät useampiin maihin. Ensinnäkin maahanmuuttokysymykset. Me puhumme usein näistä uudelleen sijoittamiskysymyksistä. No, en nyt tiedä, miten tässä pitäisi käyttää näitä rikkomusmenettelyitä, koska jos niitä on 500 käynnissä yhtä aikaa, niin en tiedä, ovatko ne niin hyödyllisiä. Me tarvitsemme nyt hiukan enemmän viestintää ja ei näitä asioita ratkaista rikkomis, menettelyillä. Ei tämä tilanne ole niin yksinkertainen, että voitaisiin vain ratkaista rikkomusmenettelyllä. Se on minun henkilökohtainen mielipiteeni. Mutta nythän puhutaan uudelleen sijoittamisesta, mutta jäsenvaltioissa on ongelmia, koska mitä tulee näihin majoituksiin, niin siellä on ongelmia. Ensinnäkin siellä on lapsia, heidät pitää majoittaa kun olla alaikäisiä. Sitten on raskaana olevia naisia. Sitten pitää hoitaa lääketieteellinen huolto ja kaikkea muuta. Ja sitten Ranskassa Kaleessa siellä keskustellaan nyt tästä leiristä, jollaista ei koskaan olisi saanut syntyä. Sitten puhutaan Unkarista ja Puolasta ja sitten meillä on kuitenkin vanhoissakin jäsenvaltioissa tiettyjä ongelmia, jotka ovat kasaantuneet osien aikana. Ja kyse ei ole yhteydestä tai jostain toisesta puolesta, vaan näitä on kehittynyt monien hallitusten aikana. Eli voitaisiinko nyt viestiä siitä, millä tavalla näitä asioita voidaan järjestää, kun on, ajatellaan vaikka näitä tuhansia alaikäisiä, joita elää näissä leireissä. Jotenkin heistä pitäisi pitää kunnolla huolta. Eikä voida puhua vain yleisistä majoitusjärjestelyistä, koska sehän on aika suuri ongelma kyllä näissä kysymyksissä. No sitten Unkarin osalta tiedotusvälineiden vapaus. Sitten Kreikkaan liittyvä kysymys. Siellähän oli yhdeksän tiedotusvälinettä, jotka olivat riippumattomia, ja nyt viisi niistä on suljettu. Ja sitten Iso-Britanniassa, miten sitten tämä median monopolisoituminen? No, Brexitin osalta minulla ei ollut sellaista vaikutelmaa, että siellä haluttaisiin pitää kiinni riippumattomasta monimuotoisesta tiedotusvälineympäristöstä. Eli minun täytyy nyt ottaa tällaisia kysymyksiä esiin liittyen vanhoihin jäsenvaltioihin. Ja siellä on jonkinlainen mielipiteen monopoli. Ja siellä on muutama yritys, jotka hallitsevat kaikkia tiedotusvälineitä. Hyvin paljon on puhuttu Unkarista, mutta nyt pitäisi miettiä myöskin Iso-Britannian tilannetta. Ja sitten vielä Bulgaria. Venäjä yrittää vaikuttaa tiedotusvälineisiin yhä enemmän ja ostaa tiedotusvälineitä tietyistä maista. Eli millainen vaikutus komissiolla on tästä tilanteesta? Thank you. Maybe we should put our media owners on the list of foreign workers. Niin en tiedä, liittyykö tämä myöskin ulkomaalaisiin työntekijöihin. Niin. Kiitoksia, Holmeier. Ah oui, merci. Très, très... Kiitos aivan nopeasti. Komission vara, puheenjohtaja. En tiedä, olenko minä sitten puhemiehenä, kun te olette täysistunnossa. Onko tässä jonkinlaista yhteensopivuutta? Mutta yritän kuitenkin järjestää tämän hyvällä tavalla. Ja jos tätä vuoropuhelua voidaan tällä tavalla käydä, niin jos kansalaiset vielä keskustelun näkevät, niin se olisi hienoa. Haluaisin kuitenkin ihan toisen asiaan liittyen esittää kysymyksen. Miten te näette tilanteen, kun ajattelemme unionin ja Turkin julkilausumaa? Mehän tiedämme, että ongelmia, aivan todellisia ongelmia on tiedotusvälineitä on siellä paikalla, myös oikeus- ja koulutusjärjestelmät tähän liittyvät. Miten tilanne etenee tässä suuressa naapurimaassamme? Thank you, Sylvie. Kiitos. Sitten Wikström. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Meillä on pieni kysymys, mutta tärkeä. Ihan viime viikolla Ruotsin hallitus on kirjoittanut kirjeen komissiolle ja pyytänyt lupaa jatkaa rajatarkastuksia Tanskan ja Ruotsin välisellä sillalla 11. marraskuuta eteenpäin. Kysymykseni on välttämättömyydestä ja suhteellisuudesta. Tiedämme, että elokuun jälkeen ovat tarkastaneet yli kolme miljoonaa ihmistä, joista 75 75 oli turvapaikanhakijoita. Onko tämä, toteutuko suhteellisuusperiaate rajatarkastuksessa ja tämä jatkuminen on niin haitallista Schengen-alueen ylläpitämiseksi? Faktoja ja lukuja on esitetty. etelä ruotsin ja Tanskaan viranomaiset ovat osoittaneet, kuinka paljon – bisnekseltä menee mahdollisuuksia ohi. Miten vaikea tilanne on ollut ihmisillä, jotka elävät näissä maissa, ylittävät silloin mennäkseen töihin. Tämä on tuhoisaa Tanskalle ja Etelä-Ruotsille. Voitteko ennakoida vastauksen, jonka annatte kir- Ruotsin kirjoitu- kirjeeseen koskien toimenpiteiden välttämättömyyttä ja suhteellisuutta? Thank you. Sitten Juan Fernando. President Tim. Kiitoksia varapuheenjohtaja Timmermans, että olette paikalla ja että olette sitoutunut perusoikeuksiin ja oikeusvaltioperiaatteeseen. Haluan korostaa sitä periaatetta, että perusoikeudet ja oikeusvaltioperiaate eivät liity pelkästään yhteen välineeseen, eli tämä oikeusvaltiomekanismi Tämä liittyy moniin kysymyksiin, joita on käsitelty viimeisen viiden vuoden aikana, kun on lissabonisoitu näitä turvallisuuskysymyksiä. Ja haluaisin nyt kiinnittää huomionne siihen, että neuvosto nyt jumittaa monia tärkeitä asioita, eikä tästä nyt oikein ole apua, jos lainsäädäntöprosessissa, jossa Euroopan parlamenttikin on mukana neuvoston kanssa, nämä asiat eivät etene. Haluaisin nyt korostaa, kuinka tärkeä nämä, tärkeitä nämä viisumisäännöt ovat. Neuvosto vastustaa periaatteessa sitä, että olisi humanitaarisia viisumeita. Mutta mitään vaihtoehtoa ei tarvita eikä mitään halukkuutta ole tehdä kompromisseja Euroopan parlamentin kanssa. Euroopan parlamentti on korostanut tätä asiaa jo hyvin paljon. Meillä pitää olla jonkinlainen turvallinen, laillinen tapa näille ihmisille, jotka tarvitsevat humanitaarista suojelua, niin heille on löydettävä laillisia väyliä tulla Eurooppaan, koska muuten he tulevat laittomasti sitten he, ja riskeillä vaarantavat oman henkensä. Komissio nyt ilmeisesti on valmis ottamaan nämä humanitaariset visat käsiteltäväksi. Se on yhdistetty tähän uudelleen, järjest- uudelleen sijoittamis- ohjelmaan. Ja pyytäisin, että sitoudutte nyt siihen, että tämä tilanne saadaan eteenpäin humanitaaristen viisumien osalta. Ja voitte sitten antaa komissiossa ohjeita sen suhteen, että tätä aloitetta pitää vauhdittaa. Kiitos sitten Shogo. Kiitos. En puhu, puhun unkarilaisten kollegioiden puolesta jatkavan Slovakian Romanian delegaatiossa kaikille kansallisten vähemmistöjen edustajille tämä oikeusvaltiomekanismi on oikein tervetullut. Kysymykseni on, josko pol- jos Puolassa tai Unkarissa olisi vasemmista hallitus. Kysynpä sosialistiystäviltä, jos näissä maissa on vasemmista hallitus taistelivatko niin voimakkaasti oikeusvaltioperiaatteen puolesta. Sari vaan minä puhun. Ehkä olen väärässä. Ehkä en puolusta Unkaria puolaa. Viittä vuotta kritikoimme Unkaria Transylvaaniasta. Tiedän, mistä puhun. Kymmenen vuotta sitten vasemmista hallituksen alla ihmisiä ammuttiin ja piestin kadulla ja poliisi teki sen 2006 en ollut täällä, mutta tarkastan tietokoneelta, josko kukaan 2006 nosti äänessä Unkarin hallitusten brutaalisuutta kohtaan, joka ampui vuoden 56 vallankumouksen 15. päivänä. Minä puhun nyt, minä puhun nyt, kiitos ja haluan lopettaa. Puheenjohtaja pitää kysymystä. Hän lopettaa sanomalla, Sara ja Post on täysin oikeassa siinä, mitä hän sanoo romanitilanteesta. Näette, miten nämä uudet jäsenvaltiot, miten haavoittuvassa asemassa ne olevat ja toivotamme voimme komission kanssa auttaa näitä yhteiskuntia oikeusvaltioperiaatteen palauttamiseksi. sitten vielä Kinnici. <clears throat> Claude, Kiitoksia komission jäsenet, että olette paikalla ja että voimme käydä tätä keskustelua. Kaksi kysymystä. Ensimmäinen oikeastaan jo tulikin, Claudio esitti sen. Eli tämä korruptioraportti on viivästynyt. Eli mistä syystä tämä viivästyminen on johtunut ja milloin tämä julkistetaan, koska me käsittelemme monia asioita, joihin liittyvät nämä kysymykset. Ja sitten nämä toimet, joilla voidaan vähentää vihapuheita mediassa. tämän liittyy perusoikeuksiin, esimerkiksi uskonnonvapauteen, mutta tämä koskee myöskin turvallisuuskysymyksiä. Mehän pyrimme terrorismin vastaisella direktiivillä käsittelemään näitä terrorismin yllyttämiskysymyksiä median kautta. Eli haluaisin kysyä, voisitko kertoa näistä asioista jotain, koska nämä liittyvät toisaalta turvallisuuteen ja toisaalta sananvapauteen. Nämä ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä, myöskin kun ajatellaan terrorismin torjuntaa ja perusoikeuksia. Eli voisiko kertoa näistä jotain? Eli mikä on komission kanta näissä aiheissa? Kiitos. Kiitoksia tästä kurinalaisuudesta. Tässä tuli esiin monenlaisia kysymyksiä, eli nyt meillä on kunnolla aikaa kuunnella Fransin vastauksia. So, so many questions. Let me try and... Näin paljon kysymyksiä. Yritän nyt vastata niihin täsmällisesti ja näin tehdä oikeutta kysymyksille. Ensinnäkin korruption vastainen raportti, siitä esitettiin monta kysymystä. Me työstämme ensimmäisen raportin täytäntöönpanoa. Aika lailla vaikea tehtävä, kun teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa neuvostossa – niin kuin tiedätte, korruptiovastainen taistelu on myös pitkälti osa ohjausjaksotyötä. Se on myös sisällytetty maakohtaisiin suosituksiin silloin, kun työstämme tätä ohjausjaksoprosessia. Haluaisin, että maakohtaiset suositukset ja ohjausjakso olisivat integroidummin mukana korruptiovastaisessa työssä. Tämähän koskee lähestulkoon kaikkia, jollei kaikkia jäsenvaltioita. Katson, että tarvitsisimme enemmän myös kokemusten vaihtoa asiantuntijoiden kesken, jotka tuntevat jäsenvaltiot. Komissio on lisännyt myös sisäistä näkemysten kokemusten vaihtoa. Esimerkiksi jäsenvaltiot ja asiantuntijat rakennerahastoista ovat tässä työssä mukana ja saamme palautetta siltä osin. Työ on aika lailla junnaavaa, mutta hyvin tärkeää. Jotkut totesivat ainakin implisiittisesti, että on jonkinlainen jonkinlainen sekaannus tavallaan korruption vaikutusten ja poliittisen vaikutusvallan väärinkäytön välillä. Eli kyse korruptiossa on siitä, että julkisia varoja väärinkäytetään. Sitä vastaan täytyy kaikin keinoin taistella, mutta kyse on myös mahdollisesti välineestä, jota käytetään esimerkiksi vaalitarkoituksissa äänten varmistamisessa, ei pelkästään taloudellisessa mielessä. Me osallistumme myös Grekon työhön, niin kuin tiedätte. Neuvoston kanssa kinastelemme hieman oikeusperustasta, mutta tämäkin asia on työn alla. Tutkimme myös sitä, miten olemassa olevat säännöt auttavat meitä ilmiantajien tilanteen huomioimisessa. Miten olemassa olevat standardit voisivat sopia paremmin yhteen tältä osin. Jatkossa tämä ei aivan riitä, tarvitaan kenties jopa uutta lainsäädäntöä tälle alalle. Sitten kun tämä toinen raportti tulee, tästäkin kysyttiin. Nyt Tällä hetkellä teemme vielä johtopäätöksiä ensimmäisestä raportista. Pyydän, pyydän teiltä hieman aikaa, jotta voin pohtia tätä toisen raportin kysymystä ja sitten palata aiheeseen. Sanotaan nyt tässä vielä ennen vuoden loppua. Katsotaan, miten asia etenee. Sitten voin paremmin vastata tähän täsmällisempään kysymykseen täsmällisemmällä vastauksella. No sitten uudelleen sijoituksista. Ongelmana eivät ole vain ne maat, jotka eivät usko tähän periaatteeseen. Ongelmana on myös se, että mitkään maat eivät ole tehneet kaikkea sitä, mitä ne ovat luvanneet. Meidän täytyy keskustella kaikkien jäsenvaltioiden kanssa. Ne äh, katselevat vain toisiaan ja kukaan ei tee yhtään mitään käymme jatkuvaa vuoropuhelua jäsenvaltioiden kanssa. Ranska esimerkiksi aika lailla ponnistelee, toiset taas jäävät tässä jälkeen muista. Täytyy korostaa, että kyse ei ole mistään täsmällisistä luvuista, joista olemme päättäneet, vaan kyse on siitä, että tarjoamme, osoitamme jonkinlaista toivon mm, pilkahdusta niille ihmisille, jotka ovat nyt jumissa Kreikan saarilla ja mantereella heijastelisin hieman sitä, mitä jotkut täällä jo sanoivat. Jos heille ei tarjota toivoa jonkinlaisen ratkaisun löytymisestä, joka on humanitaaristen sääntöjen mukainen ja päätösten mukainen, niin he etsivät ratkaisuja muualta. Heille tarjotaan ratkaisuja muiden toimesta. Eli tämä johtaa usein sitten rikollisverkostoihin tai jihadistiverkostoihin. Kyse on siitä, että me turvaamme omaa turvallisuuttamme, omia intressejämme turvallisuuden alalla, niin että äh, toimimme oikein humanitaarisesti. Joskus on todellakin turhauttavaa ja käsittämätöntä, että nämä ongelmat ovat kertakaikkisesti vain byrokratian ongelmia – jotkut jäsenvaltiot sanovat, että no lähettäkää tänne ihmisiä, mutta tämä ei onnistu, koska heitä ei saada pois Kreikan leireiltä. Avramopoulos ja minä teemme konkreettista työtä tämän ongelman ratkaisemiseksi ja painostamme myös Kreikan viranomaisia. Jotkut mainitsivat myös humanitaariset olosuhteet jollakin leireillä Kreikan saarilla ja mantereellakin. Tämäkin aiheuttaa paljon turhautumista. Jos kaupunkien ja kylien kaupunginjohtajat ovat aivan epätoivoisia, kun rahat tulevat heidän omista taskuistaan, niin kyllähän nämä rahat nyt ovat olemassa ja se, se ei vain, rahat eivät vain kulje sinne perille, missä avustustyötä tehdään. Varmasti havaitsette, kuinka kiukkuinen ja turhautunut olen. Tämä on aivan konkreettista työtä ja tiimi tekee aivan uskomatonta työtä Kreikassa. Tahdon puutteesta ei ole kyse. Kreikan viranomaisten kanssa todellakin tahtoa riittää, jotta asia toimisi, mutta joskus poliittisen tahdon välillä ja toisaalta sitten hallinnollisen ja fyysisen kapasiteetin välillä on melkomoinen epäsuhta. Sen takia täytyykin jatkossakin ponnistella ja tämä on aihe, mikä nousee esille myös neuvoston kokouksessa tänään. haluaisin hieman pohtia sitä, mikä on toisaalta liberaalia ja mikä on epäliberaalia. Kollegat, jos läntisessä maailmassa nyt käydään ideologista taistelua, joka koskee myös Euroopan unionia tai Yhdysvaltoja, niin kyse on niistä ihmisistä, joilla on näkemys yhteiskunnasta avoimena, moninaisena, sellaisena, joka pohjautuu yksilön oikeuksiin, oikeusvaltion periaatteisiin. Toisaalta näkemys yhteiskunnasta, joka pohjautuu suljettuihin yhteisöihin, eksklusiivisuuteen, kansan tahtoon näennäisesti eikä niinkään yksilön oikeuksien suojaan – ja ennemmin tai myöhemmin tässä käy niin, että haetaan joko ulkopuolelta tai sisäpuolelta vihollisia. Nämä ovat kaksi päinvastaista yhteiskuntanäkemystä ja molemmat ovat olemassa eurooppalaisissa yhteiskunnissa. Meidän yhteiskuntamme kohtalo päätetään sen kautta, kuka tämän ideologisen taistelun voittaa. Monet kansalaiset ovat tämän kriisin jälkeen köyhempiä, lannistuneita. He näkevät, että köyhien ja rikkaiden välinen ero on kasvanut aivan valtavasti jäsenvaltioissa kriisin alkamisen jälkeen. He ovat lannistuneita. Äh, heillä on tuntemus siitä, että heidät on hylätty. Sitten haetaan yhteisön pohjaisia ratkaisuja niin, että muut jätetään ulkopuolelle. Ja tämä ratkaisu näyttää houkuttelevalta, jos vastapuolella ei ole mitään muuta tarjolla. Tämä on se todellinen taistelu, joka käydään liberaalien ja epäliberaalien yhteiskuntanäkemysten välillä. Sanon tämän myös Puolan ystäville aivan avoimesti. Ja sanoin tämän myös Sokotin puheessani ja muuallakin. Minulta kysyttiin aivan avoimesti, Eli mikä meni pieleen? Minä vastasin tähän aivan vilpittömästi ja rehellisesti ja myös syytään itse itseäni. Mehän kaikki teemme tämän saman virheen. Liian monet jätettiin unholaan tässä uudistuksessa. Liian monet jätettiin äh, huomiotta. Ja nämä ihmiset yrittävät löytää jonkun toisen konstin kirja eteenpäin. Ja sitten heille eh-, ehdotetaan konsteja, jotka ovat epäliberaaleja. Me olemme nyt siinä tilanteessa, että arvot, oikeudet ja sosiotaloudelliset kannat ovat ikään kuin integroitunut tähän ratkaisuun. Ikävä kyllä joudun puhumaan näin pitkään tästä kysymyksestä, mutta kyse on aivan perustavanlaatuista kysymyksestä yhteiskunta valintojen pohjalla. Jos ihmiset jätetään huomiota, he jätetään kehityksestä jälkeen, niin he löytävät jonkin toisen konstin. Tällä tavalla me emme voi rakentaa yhteisöjä, jotka eivät sitten joudu ristiriitoihin joko ulkoisen tai sisäisen vihollisen kanssa. Ne ihmiset, jotka ovat tyytymättömiä kiukuissaan, aivan hyvästä syystä – he, he joutuvat sitten aina pettymään, koska heille tarjotut, tarjotut ratkaisut pohjaavat jonkinlaiseen myyttiseen menneisyyteen, jota ei ole koskaan ole ollutkaan, ja tarjotaan sellaista tulevaisuutta, joka ei ole mahdollinen. Mitä ihmiset sitten tekevät? Mitä populistit tekevät, jos he aiheuttavat pettymyksen? Sitten ryhdytään hakemaan vihollista. Varmistetaan, että jotakin muuta syytetään tästä pettymyksestä ja tämä, hyvät ystävät, on Euroopan unionin tuomio, jos tälle tielle lähdetään. Olen pahoillani, Peter. Pitkä vastaus, mutta uskon, että tässä mennään todellakin ydinasioihin ja myös niihin kysymyksiin, joihin ei pitäisi päätyä. No sitten romaanikysymys. Sora, ja olen samaa mieltä sataprosenttisesti. Jos kaikki vähemmistöt tässä tilanteessa ovat uhreja, jota juuri kuvailin. Kaikilla on se houkutus, että haetaan vihollisia. Suurimpana kärsijänä edelleenkin on romanivähemmistö. Älkää kuvitelkokaan, että tämä on vain itä-eurooppalaisten jäsenvaltioiden ongelma. Tämä ongelma on nähtävissä joka ikisessä jäsenvaltiossa. Puhutaanpa sitten romaaneista tai äh, travellereista yhdistyneessä kuningaskunnassa, Tsekin tasavallassa, Saksassa, Romaniassa, Ranskassa, Unkarissa, kaikkialla, kaikissa jäsenvaltioissa on näitä ihmisiä, jotka elävät toisella tavalla. He ovat paineiden alla ja hyvin heikossa asemassa. Romani ongelma, romani haaste ansaitsee juuri sen huomion, jota Soraja täällä penäsi. Kenties minä olen harhautunut muille teille. Muut, monet muut ongelmat ovat vieneet huomioni, mutta äh, sinun vetomuksesi on sellainen, johon varmasti vastaan. Ja tästä puhutaan myös ensi viikolla. Mutta todellakin tämä kommentti on aivan oleellisen tärkeä. Voi olla, että nyt ymmärsin hieman väärin ja joudumme puhumaan tästä sitten lisää myöhemmin. En halua tehdä Luxemburgista Karlsruhea, jos näin oli tarkoitus. Eli jos halutaan, että Luxemburg toimii samalla tavalla kuin äh, Karlsruhe silloin, kun lainsäädäntöä tulkitaan sinällään. Me tarvitsemme sitä, että käytetään rikkomusmenettelyjä silloin, kun jäsenvaltiot eivät noudata niitä päätöksiä, joita he ovat itse olleet päättämässä. Tässä mielessä olen samaa mieltä. Mehän olemme tässä erotuomarin roolissa. Niin kuin jalkapallossa, niin tässäkin hommassa erotuomarin rooli ei ole kovinkaan kiitollinen. komissio ei sitten pysty pakottamaan jäsenvaltioita hyväksymään lainsäädäntöä. Eli onpa kyse sitten valtionaputapauksista tai kilpailupolitiikasta ja myös muun lainsäädännön täytäntöönpanosta, niin meillä on velvoite viedä jäsenvaltiot tuomioistuimeen, jos ne eivät noudata sääntöjä. Ei tämä tarkoita, ettemmekö pyrkisi muihin vaihtoehtoisiin ratkaisuihin eh, keskusteluun, jossa se olisi mahdollista. Emme me sano niin kuin Yhdysvalloissa, että joka tapauksessa mennään tuomioistuimeen. Käräjille mennään aina. Mutta se on kuitenkin viimeinen konsti ja sitä käytetään tarvittaessa. Jos jäsenvaltiot sanovat, että joo, bluffaatte, ette te meitä mihinkään käräjille vie, niin tämä ei pidä paikkaansa. Kyllä sitäkin keinoa käytetään se on aivan oleellista komission toiminnan, toimintakyvyn kannalta. Ja joulukuussa tai tammikuussa palataan tähän täytäntöönpanoon eikö niin? Puhuin poliittisesta umpikujasta, jumituksesta, joka liittyy pakolaiskysymykseen. Siinä mielessä, että ihmiset todellakin ovat lannistuneita – Meillä on myös valtava paine. Joskus täysin aliarvioidaan se, miten haavoittuvassa asemassa monet turvapaikanhakijat ja pakolaiset ovat. Haluan korostaa alaikäisten turvapaikanhakijoiden asemaa. Tämä on todellakin tuskallinen kysymys Euroopan mantereella lapset pakotetaan suoraan prostituutioon, väärinkäyttöön. Meillä on Euroopassa myös modernia orjuutta. Kun ajatellaan näitä lapsia, jotka tulevat Eurooppaan maahanmuuttovirtojen mukana, jos me emme keskity ja ponnistele auttaaksemme näitä alaikäisiä maahanmuuttajia ja myös naisia, niin syntyy näissä yhteisöissä sellainen epätoivon määrä, mitä koskaan ei pystytä hallitsemaan. Se valuu sitten eh, terrorismin, järjestäytyneen rikollisuuden pussiin. Kyse on myös turvallisuudesta. Mikä on moraalin tila, jos jatkossakin jätämme huomiota esimerkiksi sen, että Nigerian tietyillä alueilla käydään nuorilla naisilla, ja tytöillä kauppaa ja he päätyvät sitten prostituoiduksi Italiaan ja muualle Eurooppaan. Tälle on tehtävä jotakin. Aivan kiireellisesti. Eikä vain niin, että, että taistelemme rikollisuutta vastaan yleisellä tasolla, vaan on esitettävä myös tärkeä kysymys. Ja sanon tämän myös vanhempana. Minkälainen epätoivon määrä täytyy saavuttaa, että oma lapsi lähetetään Eurooppaan salakuljettajien kynsiin? Kuinka paljon epätoivoa on oltava vanhempana, että tällaiseen joutuu. Eikö pitäisi tälle epätoivolle ja köyhyydelle tehdä jotakin niin, että vanhemmilla ei ole tarvetta lähteä mukaan tähän kauhunäytelmään? Tässä heijastelisin, mitä edustaja Holmeier sanoi. Jotakin on tehtävää näille yksin matkustaville alaikäisille, myös alaikäisille yleensä ja myös naisten tilanteelle. Leireillä on väkivaltaa, myös niiden ulkopuolella on väkivaltaa ja sitä me, me emme voi hyväksyä. Tälle on tehtävä jotakin. Ponnistelut on tuplattava tällä saralla. No, tämä niin sanottu viidakko Kaleessa. Olen tehnyt Kaznövin kanssa läheistä yhteistyötä ratkaistaksemme tilanteen. Ranskan viranomaisten asennoituminen on aivan oikea. Tarjotaan säällistä majoitusta äh, viidakossa tällä hetkellä asuville Ranskassa ja myös uudelleen sijoituspaikkoja tarjotaan naisille ja lapsille. Tehdään yhteistyötä, läheistä yhteistyötä Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten kanssa, että perheen yhdistämiset toteutuvat silloin, kun kyse on alaikäisistä joilla on sukulaisia yhdistyneessä kuningaskunnassa. Vihdoin ja viimein tämä nyt on alkanut toteutua. Haluan kiittää David Milibandin ponnisteluista, joka on henkilökohtaisesti kuukausitolkulla tehnyt työn, työtä ikään kuin mm, taustalla. Kukaan ei tästä niinkään tiedä, mutta tämä osoittaa, että brittihallitus tekee nyt Ranskan kanssa yhteistyötä, jotta todellakin tämä ongelma ratkaistaisiin. Tästäkin ongelmasta on puhuttava aivan suoraan. Ongelmana on se, että ihmiset eivät halua sieltä lähteä. He katsovat, että he voivat hypätä rekan kyytiin tai junan kyytiin ja pääsevät sillä konstilla yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Ja he vastustavat sitä, että Ranska tarjoaa heille säällistä majoitusta ja mm, yöpaik- yösiä. Ei, ei tämä protesti ole niinkään oikeutettu tässä mielessä. Eli Ranskan äh, hallituksen toimintatapaa kyllä voin tässä tukea. No sitten tiedotusvälineet, Kreikka, Bulgaria. En lähde kommentoimaan yhdistyneen kuningaskunnan median tilaa tässä vaiheessa, mutta tämä on kyllä tärkeä keskusteluaihe marraskuun neuvotteluissa, kolloquissa on tärkeää, että medialan ihmiset voivat tästä keskustella ja saamme tätä kautta paremman käsityksen siitä, mitä Euroopassa oikein tapahtuu. Vuosikausia olemme havainneet, miten median toimintaedellytykset ovat heikentyneet, eikä pelkästään taloudellisesti. Miten printtimedia tekee työtänsä, niin tässäkin perusta on murennettu. Nyt me printtimedia on hyvin riippuvainen mainoksista, mainosrahoituksesta ja nyt on löydettävä uusia konsteja saada sitten asiakkaita, jotta saadaan palkat maksetuksi journalisteille. Tämä on valtava ongelma. Me elämme sellaisessa yhteiskunnassa, jota ikään kuin tällainen ää, äh, ää, äh, tarinankerronta ja myytit ja uskomukset ja juorut ovat tärkeämpiä kuin tosiasiat. Brexit-keskustelussa ihmiset jättivät asiantuntijoiden kommentit aivan syrjään. Ne eivät uskoneet asiantuntijoita, vaan uskoivat huhuja ja juoruja. Riippumattomalla tiedotusvälineellä ainakin on mahdollisuus raportoida, tehdä tutkimuksia ja näin sitten vapaa yhteiskunta ikään kuin laajenee. Kyse on suuresta uhkasta vapaalle yhteiskunnalle. Ei tämä mikään pikkujuttu ole. No sitten Turkista. Edistyskertomus esitellään marraskuussa. Minä itsekin olen jatkuvassa yhteydessä Turkin viranomaisiin. Esimerkiksi on kyse on näistä vertailuarvojen, virstanpylväiden täyttämisestä. Meillähän on Turkki-sopimus, jonka tilannetta seurataan. Tilanne totta kai on äärimmäisen jännittynyt ja monimutkainen – Joskus Euroopan poliitikot täysin aliarvioivat vallankumouksen vaikutukset. Turkin näkökulmasta ainakin koetaan, että heitä ei tueta riittävästi, kun kyse on siitä, että vallankaapauksesta selvittiin ja demokraattinen hallitus halutaan säilyttää. Tunnustan, että tämä tunne on selkeästi mielissä Turkissa. Samanaikaisesti meidän on pidettävä mielessä, mihin me haluaisimme kumppaniemme pääsevän, kun ajatellaan äh, oikeusvaltion periaatteita, tiedotusvälineiden vapautta, äh, oikeuslaitoksen riippumattomuutta. Nämä ovat visaisia kysymyksiä, äh, mutta keskustelu Turkin kanssa jatkuu. No sitten Tanskan ja Ruotsin välinen raja. Reaktio kuullaan ensi viikolla. Olen Pahoillani, että en voi tässä ennakoida vastausta tilannetta edelleenkin. Tutkitaan komissiossa. Panen tarkkaan ylös ne numerot, joita edustaja Wikström täällä esille toi. Kyse on ongelmasta, joka liittyy siihen, että meillä on hieman viipeitä turvallisuus- ja maahanmuutto kysymysten suhteen. Painostamme neuvostoa, jotta asiaa vietäisiin eteenpäin, puhuttaisiin puheenjohtajavaltion kanssa jatkuvasti. Luotan parlamentin horjumattoman tukeen, jotta nämäkin aiheet saadaan eteenpäin. Ne ovat äärimmäisen tärkeitä. Uudelleen sijoituksetkin mainittiin. Liian vähän jäsenvaltiot ovat tehneet omien lupaustensa toteuttamiseksi. Jos me emme ymmärrä, että tämä on oltava osa kokonaisratkaisua, niin sitten koko kokonaisratkaisu on uhanalainen. Paine Turkissa, Libanonissa ja Jordaniassa on valtava. Sitä me emme pitkällä aikavälillä voi hyväksyä meidän on tehtävä osamme tästä sopimuksesta ja globaalisti olisi hyvä, että myös muiden länsimaiden kanssa, länsimaiden kanssa Kanadan ja Yhdysvaltain kanssa kokoonnuttaisiin. Kanadahan on tarjonnut varsin avokatista ratkaisua tähän tilanteeseen. Pitäisi tutkia, pääsisimmekö globaaliin ratkaisuun ja sopimukseen näistä luvuista. Se voisi olla hyvä lähestymistapa. Vielä kerran haluan korostaa, että Itä-Eurooppa ei ole etenkään erityisen haavoittuvainen näissä vähemmistökysymyksissä. Ei ole jakoa itään ja länteen. Minä olen oman poliittisen ajattelun ja urani rakentanut sen tarpeen pohjalta, että pitää lopettaa Euroopan jako, purkaa muurit ja aidat. Joskus on niin musertavaa, että ihan konkreettisesti samat ihmiset, jotka olivat niin rohkeita ja vastustivat näitä raja-aitoja ja muureja, he estivät ihmisten vapautta, toimivat silloin rohkeasti ja nyt katsovat, että tarvitaan näitä muureja ja aitoja vapauden puolustamiseen. Sitten me emme ole oikeassa tilanteessa Euroopassa, jos katsomme todellakin, että muurit, raja-aidat ovat oikea ratkaisu. Toki ihmiset voivat puolustaa vapautta, mutta ei pidä käyttää samoja välineitä kuin mitä käytettiin silloin, kun jotkut väittivät, että näitä äh, välineitä tarvitaan silloin, kun kyse oli muurista, jolla pidettiin ihmiset vankilassa. Ei lähdetä tälle tielle. Sen puolesta haluaisin vedota. Pidetään kiinni sitä, mistä Havel niin kauniisti puhui. Hän totesi, että suurin voitto hänen elämässään oli se, että itä ja länsi eivät enää olleet mitään moraalisia nimittäjiä, vaan kyse oli siitä, että puhutaan ikään kuin maantieteellisistä asioista, maantieteellisistä jaoista. Ja tämän tulisi olla meidän tulevan työmme pohjana. Kiitos kärsivällisyydestä. Tämä keskustelu on sellainen, jota täytyy myös jatkaa. Kiitos. Um, I think I speak on behalf of uh, Puhuin varmaan jäsenten nimissä, kun sanon, että verrattuna verrattuna edelliseen kokoukseen nyt sitoumus on hyvin syvää. Täällä puhuttiin sitä korruptioraportista, perusoikeuskysymyksistä, Eli älä epäile yhtään, että saisi meiltä täyttä tukea. Ja me olemme sitoutuneita näihin kysymyksiin. Ja tämä mediakokoushan on tulossa marraskuussa liittyen virtusvälinten vapauteen. No nyt täältä ihmisiä on lähdössä, mutta haluaisin kiittää teitä vielä. Ja haluaisin kiittää jäseniä kurinalaisuudesta ja kysymyksistä. Ja tällä tavalla pystymme keskustelemaan paljon syvällisemmin kuin viime kerralla, eli kiitos. Okay, as we are a bit behind schedule. Olemme vähän aikataulusta jäljessä. Eli ehkä voitte jatkaa keskusteluita salin ulkopuolella, eli ne, jotka jäävät saliin, voivat jatkaa tätä tärkeää keskustelua seuraavasta kohdasta. voitaisiin nyt palata esityslistalle. Seuraavaksi robotiikkaa koskevat yksityisoikeuden säännökset. Tämähän on oikeudellisten asioiden valiokunnan asia. Ja Libe on tässä mukana säännön 54 mukaan ja ensin valmistelija Boni saa puheenvuoron ja sen jälkeen sitten varjoesittelijät ja muut jäsenet. Eli Boni, olkaa hyvä. Ää, paljon kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka tekivät tarkistuksia Libe-lausuntoon koskien robotiikkasääntöjä. Meidän lausuntomäärit on tärkeää, koska Korostamme tietosuojan, turvallisuuden, yksityisen suojan merkitystä, mutta myöskin eettisyyttä, että suunnittelemme, valmistamme ja käytämme robotteja ja käytämme tekoälyä. Olemme saaneet 78 tarkistusta. Kollegat vahvistivat lausuntoa monessa kohdassa ja keskittyvät, niin kuin lausunnossakin korostettiin, tämän alan etiikkaan – Minusta tämä on kysymys. Ja pyrin siihen, että tämä heijastuu myös kompromissitarkistuksissa. Kollegat myöskin painostivat tietosuojan periaatteita, jotka soveltuvat tähän alueeseen. Tehtiin paljon tarkistuksia sen varmistamiseksi, että erityisesti terveydenhuollossa, hoitoalalla ja kotona ja lääketieteellisissä järjestelmissä – että voidaan pitää ihmisen kehon päällä tai kehossa. Nämä tavoitteet toteutuvat. Tarkistuksia oli myös, jotka keskittyivät ihmisten ja robottien vuorovaikutuksen yhteiskunnallisiin seurauksiin. Meidän pitää välttää robottiriippuvuuden syntymistä esimerkiksi luomalla emotisia, emotionaalisia reaktioita tai eristämällä ihmisiä todellisuudesta erityisesti huomiota pitäisi kiinnittää lapsiin ja muihin äh, sam- samassa asemassa oleviin henkilöihin. Olen samaa mieltä. Myös robotiikan ja AI-järjestelmien kyberturvallisuuteen kiinnitettiin huomiota. Ja sen tekivät aika paljon tarkistuksia lennokeista. Vahvistivat kohtaa lennokeista erityisesti sotilaskäyttöistä lennokeista. On olennaista, että ihmisiä täytyy suojella, heidän ihmisoikeutensa pitää turvata, eikä pidä hyväksyä sitä, että koneet iskevät ja vahingoittavat ihmisiä ilman mitään inhimillistä interventiota. Jatkamme kompromissin hakemista tällä alueella. Useampi tarkistus painotti koulutuksen merkitystä sekä suunnittelun että valmistajan koulutuksen merkitystä että kuluttajien koulutuksen. Täytyy oppia, miten robotit työskentelevät. Olen ehdottanut tästäkin kompromissitarkistusta. Tällä kerran kiitos kollega tästä, näistä parannuksista. Ja nyt varjo e- esittelijöiden kanssa työstämme ja äänestys on se, e- äänestys jurissa on 29. päivä ja meillä taas 17. päivä. I, until now on... Kiitoksia. Ainoastaan yksi puheenvuoropyyntö on tullut, eikä muita varjostelijoita ole, mutta Kinichi vielä. Eli ehkä Kinichi ensin ja sen jälkeen sitten Hallaho. Grazie, grazie. Kiitoksia puheenvuorosta. Haluaisin kiittää Bonia hänen tekemästään työstä tässä asiassa. Olen pyrkinyt vaikuttamaan tähän tarkistuksilla, jotka liittyvät juuri alaikäisiin. Ja kuten kollega sanoi, he ovat haavoittuvassa asemassa. Eli on mahdollisuus, että kehittyy riippuvuus. Ja sitten on ilmiö, josta on puhuttu ja joka on määritelty tarkkaan Japanissa. En nyt osaa tätä kunnolla ääntä. Ikikomori. Ja se kuvaa juuri tällaista syr- eristäytyneisyyttä, joka sitten kehittyy liittyen näihin robotteihin. Tämä on tarkalleen kysymys, koska alaikäiset, alaikäisiä pitää suojella näissäkin kysymyksissä ja täytyy ottaa huomioon heidän erityinen psykologinen haavoittuvaisuutensa. Eli haluaisin kiittää valmistelijaa siitä, että hän on ottanut huomioon tarkistukseni ja olen varma, että ne otetaan sitten mukaan tähän lopulliseen tekstiin. Eli kiitoksia. Thank you very much. Uh, kiitoksia. Sitten Halaho. Thank you, Chairman. With your... Kiitos. Puheenjohtaja Juan Rova Stevensin lausunnon luvalla, niin hän ei pääse tänään. Ensiksi kiittäisin herra Bonia, Bonia rakentavasta lähestymistavasta, kuten monet muutkin täällä. Minä olen kovasti innostunut robotiikan ja keinoälyn mahdollisuuksista. Nämä teknologiat lupaavat paljon hyvää ja ihmisten elämän parannuksia, mutta asiantuntijoilta me tiedämme, että AIin mahdollisuuksiin liittyy myös vaaroja. Jotkut tutkijat ovat, tutkijat ovat itse asiassa todenneet, että keinoäly on, tekoäly on yksi haastavimmista kysymyksistä lähi vuosikymmeninä. Lainsäätäjinä olemme vasta alkuvaiheessa perehtymässä AIin ja robotiikan lainsäädännön ja hallinnoinnin kysymysten parissa. Mutta samalla aikaa kun mietimme tätä lausuntoa, tutkimus näillä alueilla kiihtyy. Ja voi kun painottaa, että AI-soveltuvaa lainsäädäntöä ei ole meidän pitäisi välttää keinoälyä ikään kuin me hallitsisimme ihmisiä. Kyseessä on jotain hyvin erilaista kuin ihmiset ja sovellettavissa säännössä täytyy olla varovainen. Vielä kerran kiitoksia ja odotan hyvää yhteistyötä Bonin ja muiden esittelijöiden kanssa. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Itsekin olin varjoesittelijä. Tämän mielestäni hyvin tärkeä mietintö monilla aloilla. Ja täytyy muistaa, että tarkistukset nyt osoittavat, että meillä on yhteisiä huolenaiheita näissä kysymyksissä. Ja uskon, että pystymme vaikuttamaan tähän oikeudellisten asioiden valiokunnan mietintöön. Eli meidän on parasta varmistaa, että pystymme vaikuttamaan tähän tekstiin mahdollisimman paljon. Eli Boni saa sitten vielä loppupuheenvuoron. Kiitos tuestanne. Meidän täytyy jatkaa yhteistyötä. Meillähän on Strasbourgissa kokous, muistaakseni maanantaina. Voimme keskustella kompromisseista. Ja silloin voidaan käydä näkemysten vaihtoa, tehdä tästä mietinnöstä hyvin sulateltu ja vaatimusten mukainen. Kiitos. Perfect. Thank you very much. So, uh... Kiitoksia. Eli maanantaina on varjoesitilöiden kokous tosiaan. Eli jatkamme silloin. Ja sitten seuraavaksi meillä on keskustelua Paul Nemitsin kanssa. Hän vastaa perusoikeuksista ja unionin kansalaisuudesta komissiossa. Tokokuussa komissio, Facebook, Twitter, YouTube ja Microsoft esittelivät käytännessääntöjä, joissa mukana on erilaisia sitoumuksia, joilla torjutaan vihapuhetta netissä Euroopassa. Verkossa oleva vihapuhe ei vaikuta kielteisesti ainoastaan niihin henkilöihin, joihin se kohdistuu, vaan se vaikuttaa myöskin niihin, jotka tukevat vapautta, suvaitsevaisuutta ja syrjimättömyyttä ja se heikentää demokraattista diskurssia. Tänne on kutsuttu tänään Paul Nemitz, joka on oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosaston perusoikeuksista ja unionin kansalaisuudesta vastaava johtaja. Ja käymme hänen kanssaan sitten keskustelua näistä asioista. Eli Paul Nemitz, teillä on nyt sitten alustuspuheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitos että kiitos tästä mahdollisuudesta. Käyttäytymissäännöstä, johon Yritykset liittyvät 31.5. laadittiin läheisessä vuoropuhelussa kansalaisyhteisön, jäsenvaltioiden ja yritysten kanssa. Sen sisältö on perustu puitepäätökseen 2008-913, joka koskee vihapuhetta ja vierasvihaa. Se luo uutta lainsäädäntöä, mutta se on tukitoimi jolla yritykset tukevat valtioiden toimia tätä tavanaksi Siinä vastustaa vihaa ja vihali, vihasta lähtevää väkivaltaa. Ja tämä julkilausuma, joka tästä aiheesta on annettu, on jotain, jota seuraamme läheisesti ja näemme, että useissa jäsenvaltioissa on enemmän juttuja, jotka johtavat tuomioihin ja vankilatuomioihinkin. Tässä kohdistossa on velvollisuus, johon yritykset vapaaehtoisesti liittyivät, joka ne allekirjoittivat. Että tarkastelevat juttuja, johon on tullut, josta on tullut ilmoitus 24 tunnin sisällä. Ja näihin ilmoituksiin tartutaan samalla tavoin riippumatta siitä, keltä he tulevat, saattaa tulla sen valtiolta tai näiltä liputtajilta, jotka usein ovat kansalaisjärjestöjä, joita on koulutettu liputtamaan näitä asioita tai kansalaisilta. Meillä on nyt dataa siitä, miten yritykset noudattavat koodistoa. Nämä niiden reaktiot liputtajiin paranee. Mutta, mutta tavallisten kansalaisten ilmoituksien tapauksessa ei mennä eh, välttämättä edistymistä. Edistäminen myöskin aika laikukasta yritysten kesken. Nämä neljä yritystä etenevät eri tavalla ja myöskin EU-kielien suhteen on eroja. Palaamme joulukuussa asian datan pariin ja katsomme, toimiko järjestelmä. Tämä on tilanne ja mielelläni niin vastaan kysymyksiin. And, uh... Kiitoksia. Täällä nyt on kaksi jäsentä, jotka ovat puheenvuoron, mutta muutkin voivat vielä pyytää, eli Zippel saa ensimmäisen puheenvuoron. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Kun katsoin esityksestä ensimmäisen kerran, niin mietin, miksi puhutaan nyt käytännössäännöistä koska nythän ei puhuta yleisesti vihapuheesta, vaan laittomasta vihapuheesta. Eli on hyvä, että on käytännössä sääntöjä, mutta meillä pitää olla myöskin selkeitä sääntöjä. No nyt kuulimme siitä, että jäsenvaltioissa luodaan rikoslakiin kohtia, jotka liittyvät siihen, että laiton vihapuhe ei voi jatkua. Mutta suoraan sanottuna en nyt näe, että tässä olisi ponnisteltu kovin paljon. Saksassa on ongelmia, siellä on kyllä sääntöjä, mutta jos yrittää ottaa yhteyttä sosiaaliseen mediaan, niin silloin ei välttämättä löydä jotain tiettyjä henkilöitä, johon ottaa yhteyttä eikä saa kunnollisia reaktioita. Eli mitä sen jälkeen sitä voi tehdä? Jos ei mitenkään reagoida eikä vastata eikä poisteta tällaisia laittomia sisältöjä, niin mistä tässä nyt puhutaan, jos puhutaan vain käytännössäännöistä? Eli mitä me Euroopan parlamentissa ja neuvostossa ja komissiossa voimme tehdä, jotta voidaan varmistaa, että aina kun on selvää, että on selvää, että kyseessä on laitonta sisältöä ja laitonta vihapuhetta, niin jonkinlaisiin toimiin ryhdytään. Ja jos toimiin ei ryhdytä, jos näitä sisältöjä ei poisteta, niin millaisia sanktioita voidaan langettaa palvelun tarjoajille? Me emme voi hyväksyä sitä, että laittomat sisällöt jäävät nettiin ja kaikki voivat ne sieltä lukea kuukausi- tai vuositolkulla vain siksi, että asiaan ei mitenkään reagoida. Kiitos sitten Sofi Entfeld. Yes, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Minullakin on samat kysymykset kuin Birgit Sippelillä. Mistä sisällöstä me oikein puhumme? Jos kyse on loukkaavasta sisällöstä, sitähän on runsaimmiton sosiaalisessa mediassa, mutta miten tehdään äh, jonkinlainen ero toisaalta loukkaavan ja toisaalta laittoman välillä? Silloin kun loukataan lakia, niin silloinhan ei jää mitään avoimia kysymyksiä tämän sisällön poistamisen suhteen. Miten varmistetaan se, että ei ole mitään turhia vapaan ilmaisun rajoituksia? Joskus on sisältöä aivan naurettavalla tavalla poistettu viime viikkojen aikana, mukaan luettuna tämä maailman kuulu kuva pikkutytöstä, joka juoksi napalmihyökkäyksen jälkeen Vietnamissa alastomana. Eli jos katsottiin, että tämä oli loukkaava sisältö. Samanaikaisesti sosiaalisessa mediassa näen sisältöjä, joita poliittiset puolueet ovat julkaisseet, mukaan luettuna hallituspuolueet EU-jäsenvaltioista, joita minä katson, että ne ovat enemmänkin loukkaavia, todennäköisesti jopa laittomia sisältöjä. Meillähän on tällä hetkellä Alankomaissa käynnissä oikeuskäsittely. Jotkut ovat haastaneet EUn vastaisen äh, Wildersin johdostavan puolueen päätökset on aina hyvin vaikea vetää tätä rajaa. Eli miksi käytännössä nyt, jos meillä on olemassa puitepäätös, sehän on ikään kuin lain arvoinen. Miksi sitten nämä käytännössä nyt tarvitaan? Edellinen arvio tehtiin vuonna 2014. Mutta jos katsotaan itse arviota, niin siinähän vain todetaan, että onko kansalliseen äh, lainsäädäntöön tehty nämä siirrot asianmukaisesti. Aiotteko pian tehdä äh, todellisia arvioita ja arvioita myös tehokkuudesta? Thank you. Uh, next uh, would be... Kiitos sitten Kilic. Grazie. Gra- Kiitoksia. Täytyy sanoa, että pidän hyvänä näitä Käytännössä sääntöjä, joita on esitelty. tämän askel oikean suuntaan, mutta paljon tekemistä on vielä. Ja olen Birgitin kanssa samaa mieltä. Ja myöskin edellisen puhujan kanssa. Mutta meidän pitää hiukan miettiä laajemmin tätä asiaa. Sananvapaus on tietysti perusoikeus. Se pitää paikkansa. Ja mehän käsittelemme näitä asioita liittyen näihin käytännössääntöihin. Ja internet on sinänsä neutraali väline, mutta sitä voidaan käyttää myöskin laittomiin tarkoitusperin. Eli mehän tiedämme, että ikävä kyllä nettiä käytetään myöskin esimerkiksi propagandaan ja rekrytoimiseen ja terroristiseen toimintaan. Eli nämä käytännön säännöt ovat ihan hyviä, mutta kysyisin kuitenkin komission edustajalta, Olisiko mahdollista kehittää myöskin eurooppalaista strategiaa, jolla torjuttaan yllyttämistä vihaan ja myöskin radikalisoitumista, terrorismia netissä ja millaisia välineitä voitaisiin käyttää toimielinten ja internetfoorumien välillä, jotta voidaan torjua terrorismia, jota esiintyy netissä paljon. Kiitos. Mr. Bonis next. Kiitos sitten Boni. Uh, thank you very much for... Paljon kiitoksia aloitteesta. Komission aloitteesta. Olisi sitten kiinnostavaa kuulla lisää siitä, missä mennään. Mitä tuloksia on? Kesäkuusta lähtien olen puolesta ja me käymme keskusteluja kansalaisjärjestöjen ja oikeusasiamiehen kanssa, että järjestäisimme ison konferenssin edistääksemme tätä koodistoa ja osallistaaksemme voimakkaammin isoja yrityksiä kuten Facebook, niin että ne reagoisivat kansallisella tasolla. He ovat allekirjoittaneet tämän EU-tasolla – mutta näen, että kansallisella tasolla on paljon ongelmia. Olisi tärkeää, että järjestää toimia maissamme. Ja Safin ja Birgitin epäilyksen aiheet pitkälti. Ja puhuvat siitä, miten puuttua vihapuheeseen ja radikalisoitumiseen. Jotta meidän täytyy käsitellä äärinationalismia, koska se on erittäin vaarallista omassa maassani. Ja se etenee netissä myös. Eli meidän täytyy tehdä yhteistyötä, mutta tätä kohdistaa pitäisi edistää voimakkaammin. Ja me, me pitäisi saada selkeämpää tietoa aidosta tuloksista. Millaisia sosiaalisia, poliittisia, psykologisia seurauksia olla teknologialla on? Silloin kun ne sisältävät loukkaavaa sisältöä. Channel Nelosen ja Netflixin Musta peili sarjan tässä kiinnostava. Meillä on tässä Musta peili synkkiä skenaarioita, uhkia, joita täytyy ymmärtää. Kienge. Kiitos, Ten Kienge. Grazie. Kiitoksia. Olen samaa mieltä siitä, mitä täällä on todettu monissa puheenvuoroissa. Kysymykseni liittyvät ensinnäkin siihen, aikooko komissio tehdä lainsäädäntöehdotuksia vihapuheesta, koska tällä hetkellä me puhumme myöskin näistä loukkaavista sisällöistä, ja haluaisin tietää, mikä nyt on asia, josta ei voida tinkiä, ja mikä sitten katsotaan loukkaavaksi. Tässä puhutaan nyt käytännössäännöistä, eli Käytännössäännöistä on sovittu näiden eri tahojen välillä. Onko mahdollista ottaa yhteyttä todellisiin ihmisiin, koska hyvin usein on jo todettu, että monet ihmiset ottavat yhteyttä näihin tahoihin ja ilmoittavat näistä asioista, mutta koskaan ei tiedetä, kuka on vuoropuhelukumppani. Emmekä tiedä, millaisia kriteereitä käytetään, kun mietitään, onko sisältö loukkaavaa vai ei. Koska monta kertaa loukkaava sisältö jää verkkoon. Ja tämä liittyy myöskin avoimuuteen. Me teemme kysymyksiä, mutta emme tiedä, kuka niihin vastaa. Eli näillä yrityksillä on velvollisuus ilmoittaa, kenen kanssa olemme yhteydessä, mikä tämän henkilön nimi. Eli meidän pitää vähintäänkin tietää, kenen kanssa olemme tekemisissä. Ja sitten on hyvin paljon aloitteita eri maissa. No itse puhun Italiasta. Siellä on puhuttu tällaisesta Rooman kir- kirjeestä. Se liittyy eettisiin kysymyksiin, esimerkiksi toimittajiin. Ja nämä ovat aloitteita, jotka ovat lähteneet kansalaisyhteiskunnasta, mutta aikooko komissio sitten tehdä lainsäädäntöehdotuksia, koska hyviä käytänteitä voi olla, mutta tässä tarvitaan muutakin. Meidän täytyy saada juridista oikeutta, kun käsitellään tällaisia kysymyksiä. Kiitos. Thank you very much. Before I'd like to... Kiitoksia. Ennen kuin Nemit saa vastauspuheenvuoron, niin haluaisin vielä ottaa esille yhden asian, joka tuli esiin jo usean otteeseen. Eli jos ajatellaan vaikka laitonta toimintaa tai rikoksia jossain vaikka ostoskeskuksessa, niin silloin ostoskeskuksessa voidaan katsoa, mitä laitonta siellä tapahtuu ja yritetään puuttua asioihin tai soitetaan poliisille. Mutta poliisi voi mennä ostoskeskukseen ja varmistaa, että lakia noudatetaan. Eli tässä on ihan oikein, että pyydetään, että yritykset sopivat yhteisistä käytännössäännöistä, jotta ne voivat noudattaa olemassa olevia lakeja. Ja Sofiinfeld viittasi tähän puitepäätökseen, eli ehkä siitä voitaisiin tehdä vielä selkeämpi, eli mikä nyt on EUn oikeudellinen ympäristö. Mutta myöskin pitää miettiä sitä, miten poliisi voi toimia näissä asioissa? Ja haluaisin lisätä siis tämän kysymyksen. Eli onko komissio vahvistamassa tätä osiota ja ottamassa myöskin lainvalvontaviranomaiset tähän työhön mukaan? Ja kuten Sipel sanoi, tällä hetkellähän jäsenvaltioiden tilanteet ovat hyvin erilaisia. Eli tilanne on aika epäselvä tällä hetkellä. Olkaa hyvä. Kiitos. Ensin Haluaisin vastata edustaja Kienken kysymykseen. Onko kyse loukkaavasta sisällöstä vai onko meillä laki siitä, mikä tässä on oikein aiheena? Kyllä meillä on laki. Meillä on puite päätös vihapuheesta ja siinä määritellään se, mikä on rangaistavaa. Kyse ei ole pelkästään loukkaavasta sisällöstä, vaan esimerkiksi väkivaltaan kehottamisesta vihaan pohjautuen taikka pohjautuen kansallisuuteen, rotuun, uskontoon ja niin edelleen. Tämä määritelmä on pitkään voimassa olleen lainsäädännön kanssa sopusoinnussa. Ihmisoikeustuomioistuin on aina todennut, että vapaa sana toki voi järkyttää radikaalia puhetta voi olla, se voi olla myös loukkaavaa. Mutta sitten rajanveto on siinä, kun määritellään, mikä on laillista ja mikä on laitonta. Silloin, kun kehotetaan väkivaltaan, niin siinä menee raja. Tässä teknologiayhtiöitä ei jätetä yksin, kun raja täytyy löytää, vaan sanomalehdet, tiedotusvälineet ovat olleet tässä työssä mukana jo vuosikymmeniä. Ne joutuvat omassa työssään jatkuvasti tämän rajan määrittelemään. Jos tiedotusvälineiltä tätä vaaditaan ja halutaan, että ne varmistavat, että niillä ei ole kolmansien osapuolten kommentointia, jotka rikkovat lakia, niin tämähän on aivan normaalia toimintaa. Periaatteessa sama vaatimus pätee myös teknologiayritykseen. Tässä on kuitenkin yksi ero. Nykyinen lainsäädäntö, sähköisen kaupan direktiivi tarjoaa niille edun verrattuna lehdistöön. Silloin kun kolmansien osapuolten kommentointia on lehdistössä, niin heidän täytyy oma-aloitteisesti varmistaa, onko sisältö lainsäädännön mukaista vai ei. Mutta teknologia yritykset tämän sähköisen kaupan lainsäädännön pohjalta eivät tätä velvoitetta oma-aloitteisesti noudata. Vain silloin, jos heille tästä ilmoitetaan, niin heidän täytyy näin toimia. Säännöissä nyt juridisesti selkeytetään se, miten pian ilmoituksen jälkeen yritysten on toimittava. Tässä kyse on seikoista, jotka eivät niinkään määritellä sitä, että onko yritys syyllistynyt rikokseen, vaan kyse on siitä tahosta, joka näitä väkivaltaan yllyttämisiä välittää tai esittää. Voidaanko nyt näihin vanhoihin poikkeuksiin enää vedota? Toimivatko nämä tahot liian passiivisesti. Me emme luota tähän sähköisen kaupan, e-kaupan direktiiviin, vaan katsotaan, että jos tilanne ei toimi, niin sitten komissio on sanonut, että olemme valmiita perehtymään myös jatkotoimiin. Kokemukset Euroopassa ovat vielä varsin hajanaisia. Olemme Saksasta saaneet tilannetietoa. Meillä on näitä luotettuja tahoja, jotka meille ilmoituksia tekevät. Esimerkiksi luotetut kansalaisjärjestöt ovat tässä asemassa. Olemme tyytymättömiä niihin toimiin, jossa, mihin toimin on ryhdytty silloin, kun yksilöt ovat ilmoituksiaan tehneet. Jokaisessa jäsenvaltiossa jokainen kansalainen voi näihin käytännössääntöihin vedota – silloin, kun sanomme teknologiayritykselle, että haluamme, että toimitte kaikille, kaikilla unionin virallisella kielellä. Hienoa kuulla, mitä Boni meille kertoi. Eli yritykset kutsutaan tilaisuuksiin ja todetaan, että puolan kielellä täytyy toimia niin, että kansalaiset saavat tietoa. No sitten avoimuudesta. Me emme pystyneet saamaan edistystä tässä avoimuusasiassa silloin, kun kyse oli käytännössäännöistä kun luette viimeisen kohdan avoimuudesta, niin täytyy tunnustaa, että tässä työ jatkuu. Olen tyytymätön tähän tilanteeseen. Ongelmana on juurikin se, että ei ole mitään yhteyshenkilöä yrityksessä. Jos vastaukseksi tulee ei, niin mitään perusteluja ei tälle esitetä. Ei ole syitä sille, miksi jotakin sisältöä poistetaan tai ei. Tässä tarvitaan jatkotyötä yritysten kanssa. ne äänet, joita nyt sitten tulee jäsenvaltioissa, niin kyllä näillä kannanotoilla on merkitystä suhteessa yrityksiin. Tietyissä jäsenvaltioissa tapahtuu asioita ja mitä paremmin yritykset ymmärtävät, että kyse ei ole pelkästään komission ajattelutavasta ja ehdotuksesta, vaan ministerit neuvostossa ja myös kansalaisjärjestö näitä ajatuksia tukevat. Sitä enemmän ne ovat valmiita keskustelemaan. Yritysten on nyt tarjottava kokemuksiaan ja tietoaan, sellaista tietoa, jonta voimme tarkistaa ja varmistaa niin, että edistystä tapahtuu. Todellakin niin, että sisältöä poistetaan määräajoissa. Komissio tekee yritysten kanssa yhteistyötä. Me olemme sopineet metodologiasta, olemme tehneet yhteistyötä myös kansalaisjärjestöjen kanssa. Olemme viha puhetta vastustavalle kansalaisjärjestölle muun muassa tarjonneet rahoitusta. Ja tämä työ totta kai näkyy myös ulospäin. Toivon, että joulukuussa saamme parempaa tietoa kokemuksista, tilastotietoa ja tämän raportoimme sitten myös teille ja neuvostolle. Silloin koittaa totuuden hetki. No sitten sananen laajemmasta kontekstista. Komissio luonnollisesti seuraa myös, tukee myös radikalisoitumisen vastusta. Kyse on rekrytoinnista tehnyt minun vaikutukseen, joka tarvitsee eurooppalaista reaktiota. Ja me tarvitsemme täsmällisen tulostaulun. Tiedän, että tutkimuksia on. erilaiset ajatushautamat tuottavat papereita, mutta onko komissiolla tässä vaiheessa – Nenä. Niin. meidän pitää saada nämä yritykset toimimaan. Ei tämä voi olla oikea tapa toimia. Jos laitos... No tietysti meillä voi olla hyviä konferensseja. kysymyksiä datasta. Kahdenlaista dataa me keräämme. Ensinnäkin viharikokset, koska sanat johtavat tekoihin. Ja toinen on puhe sinällään. Molemmat ovat kumpikin dataa heikkoa laadultaan. Me emme näe koko kuvaa. Me näemme viharikosten kasvun voimistuneen sinne perusoikeusviraston data auttaa. Ja sitten vihapuhe ja yritysten nopeus reagoida koodiston alla. Meillä on alustavaa dataa ehdotus komissiosta. Ja siinä meidän ehdotuksemme hyvin ovat mukana. Olen keskittynyt varmistamaan sen, että kaikki tieto muista virastoista ja elimistä yhteistyötä ja haluaisimme kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei näytä olevan. En tiedä, onko komissiosta joku. Niin, sieltä, olkaa hyvä. Yes, thank- Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää ja parlamenttia nopeasta etenemisestä tässä kokonaisuudessa, sitä on neuvoteltu niin pitkään, on aika saada neuvottelut loppuun. Aika on toimia. Nämä aineet ovat vaarallisia, tapavat ihmisiä ja arvostan, että parlamentti toimii näin nopeasti. Kiitos. Thank you very much uh, for your... Uh, Kiitoksia. Haluaako Boni vielä loppupuheenvuoron? Mä... Ei kiitoksia. Jatkamme työtä. That's great. So... Selvä. Eli sitten siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Eli kolmansien maiden kansalaisten oleskeluvan Eli Kyse on siis oleskeluluvan yhtenäisestä kaavasta kolmansien maiden kanssa. Nyt sitten komissio saa puheenvuoron sisäasioiden viisumi samantyyppinen meillä on uusia turvallisuuspiirteitä, jotka ovat mahdollisia teknologisen kehityksen

Okay, um... No niin. Kiitoksia niille, jotka ovat jääneet vielä salin tätä aihetta varten. Eli valtuuskuntaraportti 13. heinäkuuta 2016 kahdeksan valiokuntakollegaa kävivät Kaleessa, Ranskassa. Ja he kävivät vastaanottokeskuksessa pakolaisille ja turvapaikanhakijoille Kaleen ja Gahan alueella ja tapasivat ranskalaisia viranomaisia ja kansalaisjärjestöjen edustajia arvioidakseen tilannetta paikan päällä. Ja nyt antaisin puheenvuoron Anna Gomesille, joka oli valtuuskunnan johtaja, ja sen jälkeen sitten muut valtuuskunnan jäsenet voivat käyttää puheenvuoron, jos niin haluavat. Eli Anna Gomes, ole hyvä. I just, uh, would like to say... Kiitos. Vierailu järjestettiin alle kuukausi Brexitin jälkeen, Brexit-päätöksen jälkeen Britanniassa. Oli mielenkiintoista nähdä, miten päätöksen vaikutus jo näkyi. Palataan tähän kuitenkin hieman myöhemmin. Haluaisin vain korostaa, että näimme kaksi hyvin erilaista tilannetta – Kansantissa näimme tilanteen, jossa kunnanjohtaja halusi löytää sellaisia ratkaisuja, jotka jotenkin mahdollistaisivat normaali elämän kaupungissa. Niin, että ilmiselvästi kaikkihan tietävät, että siellä on maahanmuuttajia, pakolaisia odottelemassa pääsyä Britanniaan niin, että olosuhteet olisivat edes minimaalisen asialliset. Tämä on jonkinlainen vähimmäisehto sille, että paikallisväestö voisi edes reagoida myönteisellä tavalla tilanteeseen. Puusta oli rakennettu jonkinlaisia majoitustiloja niin, että kansalaisjärjestöjen tuella taattaisiin minimipalvelut. Leirillä asuvat olivat tässä työssä mukana. Kukaan ei oikeastaan tällä hetkellä puhu Kansantissa, koska varsinaisia ongelmia siellä ei oikeastaan olekaan. Se tunnustetaan, että leirin väki muuttuu jatkuvasti. Kyse on siitä, että toiset tulevat, toiset lähtevät liike on jatkuvaa. Kaleessa tilanne on aivan toisenlainen. Siellä aina keskitytään niin sanotun viidakon tilanteeseen. Minun oma havaintoni oli se, että kunnanjohtajan asenne ei kyllä auta. Tämä näkyy myös niissä keskusteluissa, joita meidän kanssamme hän kävi. Hän suhtautui varsin vihamielisesti pakolaisiin ja maahanmuuttajiin, heidän tulonsa paikalle. Hän korosti sitä valtavaa painetta, joka kohdistuu kaupungin ja sen asukkaiden jokapäiväiseen elämään. Kansalaisjärjestöt ovat meille kertoneet, että toisin kuin Kansantissa kunnanjohtaja oli jättänyt monet asiat huomiotta. Ja tätä kauttakin ongelma on vain pahentunut. Sen takia tämä valtava slummi, jota kutsutaan viidakoksi, on päässyt syntymään. Ihmiset eivät alun alkujaan saaneet minkäänlaista tukea. Myös kaupungin kaduilla ihmiset ovat siellä kerjäämässä ja tästä syntyy totta kai ristiriitoja paikallisväestön kanssa. Siellä työstä maksetaan huonosti, tämäkin pahentaa tilannetta. Sitten tässä on myös ristiriita, joka on syntynyt Ranskan hallituksen kanssa. Tästä olemme hiljan juuri kuulleet. Äh, François Hollande on puhunut ihmisoikeuksista ja totta kai kansalaisyhteiskuntakin on reagoinut. Hallitus on päättänyt nyt toimia ja rakentaa Kaleen viidakkoon jonkinlaisia säällisiä majoitustiloja niin, että ainakin lapsista voitaisiin huolehtia. Lapsille tarjottaisiin koulutusta ja huomioitaisiin myös naiset haavoittuvana ryhmänä. Tämä on hallitukselta hyvin tärkeää työtä. Se on auttanut rauhoittamaan jossain määrin tilannetta. Se on myös mahdollistanut sen, että monet kansalaisjärjestöt voivat tarjota perusasioissa tukea pakolaisille ja maahanmuuttajille. No sitten ongelman varsinainen syy. Mennäänpä seuraavaksi siihen. siihen eteläisistä maista, Afrikan maista tulijat tulevat Kaleehen, koska haluavat loppujen lopuksi päätyä Britanniaan. Se on heidän määränpäänsä. Totta kai äh, ihmiskauppiaat, rikollisjärjestöt ovat edustettuina, toimivat paikan päällä pysyvästi ja he taivuttelevat ihmisiä, että kyllä sinne meno onnistuu, vaikkakin turvallisuustoimia Ranskan hallitus on tiukentanut ja ottanut käyttöön tukeen sopimuksen pohjalta Britannian hallituksen kanssa. Tällä suojataan myös ihmisiä, asukkaita. Aikaisemmin käytettiin tunnelia, junatunnelia ja Lähokahdissa kuulimme, että etiopialainen tyttö, 19-vuotias, menetti henkensä, kun yritti hypätä raiteiden ylitse. Alueella toimii monia järjestäytyneitä ihmissalakuljettajaverkostoja, he ovat käyttäneet Brexitia ja sanoneet ihmisille, että älkää nyt lähtekö, älkääkä hyväksykö Ranskan tarjousta majoituksesta tai turvapaikan myöntämisestä näille ihmisille. Ranskalaiset halusivat vakuutella ihmiset, ihmisille siitä, että että majoitus kyllä järjestyy, mutta eivät nämä ihmiset halua jäädä Ranskaan. He haluavat yhdistymisen kuningaskuntaan, heillä on siellä sukulaisia, yhteyksiä ja niin edelleen. Ja ihmiskauppiaat tätä tunnetta vain tehostavat ja lietsovat ja käyttävät jopa Brexit-argumenttia ja toteavat, että kyllä tästä nyt ongelmat selviävät ja te pääsette sinne helposti, kun vain hetki odotellaan. Monet paikalla olijoista kertoivat, että kyllä minä sinne pääsen, pääsen kyllä varmasti Englantiin, kunhan vain rahat järjestyvät. Ja rahan saamiseksi olen valmis tekemään ihan mitä tahansa. Ja tässähän se tragedia juuri onkin. Näimme, että Ranskan viranomaiset yrittävät ratkaista ongelman ja yrittävät kompensoida sitä asennetta, joka ei ole kovinkaan hyödyllinen ja joka paikallishallinnolla on. Nyt olemme kuulleet Ranskan viranomaisten liikahduksesta niin, että taas on jonkinlaista yhteen törmäysasennetta omaksuttu. Kenties nyt kyse on siitä, että näille ihmisille tarjottaisiin jonkinlaista parempaa majoitusta ja olosuhteita, mutta tämähän tapahtuu vain hyvin tehokkaan vuoropuhelun kautta leirillä olijoiden kanssa. Muutoin tämä johtaa väkivaltaan. Valtava määrä rahaa on käytetty turvakoneiston luomiseksi, mutta eihän se estä ihmisiä menemästä Britannian tai rikollisia toimimasta. En tiedä, mikä tässä on pahempi. Se, että käytetään näin paljon rahaa turvajärjestelyihin ja palvellaan brittihallituksen etuja, sehän ei edes auta Ranskan hallitusta käsittelemään tätä ongelmaa sellaisella tavalla, joka kunnioittaisi periaatteitamme humanista kohtelusta ja ihmisten oikeuksien kunnioittamisesta. Sitten täytyy muistaa myös alaikäiset, jotka kulkevat ilman huoltajaansa. En tiedä kuinka monta alaikäistä yksin matkustava brittihallitus on nyt vastaanottanut. Viranomaiset Ranskassa ovat laatineet tietoja näistä henkilöistä tavalla, joka tavallaan tekee mahdottomasti mahdottomaksi brittihallituksen torjua nämä hakemukset. Me puhumme alaikäisistä, joilla on sukulaisia Britanniassa. Kyse voisi olla myös perheen yhdistämistoimista. Meille on kerrottu, että 600 alaikäistä olisi silloin ollut Kaleessa. Nyt heitä on todennäköisesti kaksinkertainen määrä se, että brittihallitus ei toimi aloitteellisesti tässä alaikäisasiassa, on asia, joka kerta kaikkiaan on tuomittava ja on vaadittava, että tilanteeseen on tultava muutos. Tässä kommenttini ja totta kai olen laatinut myös raportin siitä, mitä näimme. Uh, Kiitoksia. Täällä on yksi valtuuskunnan jäsen, kaksi jäsentä. Ensin Vergia. Oui, merci, monsieur le président. Kiitos, puheenjohtaja. Minä olin delegaation jäsen ja kiitän Anna tästä kertomuksesta. Olen suurimmalta osalta samaa mieltä. Olemme kohdanneet kolme erilaista tilannetta kaksi erilaista kaleissa. Mitä tulee pakolaisia tai viranomaista, he pitävät huolta siellä. Ja sitten on tämä naisten ja lasten vastaanottokeskus, joka on suojeltu. Se on 450 ihmisen paikka, jos oikein muistan. Sitten on tilapäinen vastaanottokeskus, joka on kont- konteista rakennettu. Siellä on yksinäisiä miehiä. Ja, ja sen vetoissa 2000 ihmistä, sitten on muut. Ja, ja tilanne oli muuttuvainen. Mutta tilanne on kuitenkin aika katastrofaalinen. siellä on viidestä seitsemän tuhatta ihmistä, jotka dramaattisissa tilanteissa ja kiinnittäisin huomiota tilanteen muuttumiseen heinäkuun jälkeen, koska Ranskan hallitus on päättänyt purkaa tämän hökkelykylän. Sen lisäksi on päättänyt purkaa nämä pysyvät rakenteet. No, pysyvät ja pysyvät, mutta nämä suojaluotarivät rakenteet keskus oli EU-rahoilla rahoitettu keskus. Meillä on vastuuta näiden rahojen valvonnasta. Painotaan, että erittäin suuri enemmistö järjestäjistä, jotka työskentelevät Kaleissa, ovat hyväksyneet Hökkelykylän purkamiseen, mutta ko- kovasti huolta koetaan majoituskeskuksen ja tilapäisen majoituksen purkamisesta. Kuten Anna painotti, siellä on alaikäisiä, joista kukaan ei pidä huolta. He saavat suojelua, heidän määränsä on kasvanut France Terre d'Asile, suuri järjestö, on laskenut 200 yksin näistä 1200 näistä lasta Höppelykylässä. Ja näiden yksinäisiä alaikäisiä se oliko siellä mitään toimia. Pitäisi tehdä jotain, pitäisi vaatia toimia ala, alaikäisten suojelemiseksi. Brittiviranomaista ei vastaa vaatimukseen. Brittiviranomaiset, jotka ovat paikalla, niin ainakin 500 alaikäistä on sellaista, että heillä olisi oikeus vastaanottaa. Äh, Isossa Britanniassa on 150 ihmistä, joita patenttiasti voitaisiin hyväksyä. Brittien ministeriön äh, vierailun jälkeen 15 on suostuttu ottamaan vastaamaan sen ihan vaatimusten tasalla. Ja odottaisimme vastauksia. Sen vastalapaisten tällaisten keskusten pitäisi jatkaa vähintäänkin alaikäisten su- suojelun parissa. Ja mikä se nyt oli tämä Dublinin artikla, joka koskee alaikäisen suojelua sitä täytyy toteuttaa ja meidän täytyy suojella näitä alaikäisiä. Kun olen ollut paikalla ja näin mitä tapahtuu, meillä on erityinen vastuu puuttua asiaan, niin minusta vaikuttaa valiokunnan pohjohtaja voisi lähettää pikaisesti kirjeen Ranskan hallitukselle, ehkä Brittihallitukselle hallituksellekin tämän toisen asian puitteissa. Uh, Kiitos. Kienki ja sitten Guillaume. Grazie, ringrazio io. Kiitoksia Anna tästä raportista, joka käsitti jo monta kohtaa. Tämä oli tärkeä käynti valiokunnallemme. Tapasimme monia maahanmuuttajia, jotka oli suljettu hankaleissa olosuhteissa, joita ei voida hyväksyä niin sanotussa viidakossa. Tämä on tällainen pakkonomainen limbo. Ja tuhannet ihmiset ovat jääneet näkymättömiksi. He elävät laittomissa olosuhteissa, koska kun ollaan laittomassa tilanteessa, niin silloin se edistää myöskin järjestäytynyttä rikollisuutta. Nämä ihmiset joutuvat rikollisten kynsiin helposti. Sitten muutama asia. Yhteisössä on poliittinen umpikuja, ja se on johtanut solidarisuuskriisiin eri jäsenvaltioiden välillä. Ja nyt sitten Kalessakin nähtiin erittäin hyvin ja myöskin muualla Euroopassa – on nähty, että tällainen yhteinen politiikka ei ole toiminut, ja myöskin on solidaarisuuskriisi jäsenvaltioiden välillä. Ja sitten tämä asenne, jolla tähän kysymykseen suhtaudutaan. Eli Hansäntin pormestari esimerkiksi, ja sitten Kaleessakin. Meillä pitäisi nyt olla sitten integraatiostrategia, ja jotta tilanteesta päästään eteenpäin, niin meillä pitää olla selkeä suunnitelma, kun ajatellaan näiden ihmisten kotouttamista. Ja meidän pitää taata arvokas vastaanotto näille henkilöille. Meidän täytyy nopeasti puuttua näihin yksimatkustaviin alaikäisiin henkilöihin. Meidän täytyy ottaa huomioon alaikäisten edut ja sitten pari viimeistä asiaa. Kaleissa näemme erittäin hyvin, miten Dublin on vaikuttanut kielteisesti. Eli nyt meidän pitää nopeasti uudistaa asetusta ja meidän täytyy ottaa huomioon se, mitä nähtiin paikan päällä ja täytyy välttää se, että uudistuksen jälkeen tällaisia asioita voi tapahtua uudelleen. Ja sitten kun ihmiset ovat tällaisissa olosuhteissa ja laittomassa tilanteessa, niin meidän täytyy tehdä paljon enemmän, jotta voidaan edistää laillisia maahanmuuttoväyliä ja meidän täytyy myöskin edistää humanitaarisia käytäviä. Kiitos. Uh, Madame Guillaume. Kiitos sitten Guillaume. Merci, moi aussi. Je... Minäkin haluan kiittää Anna ja koko valtuuskuntaa siitä, että he kävivät paikan päällä. Ja kiitos myös raportista, jonka kuulimme tilanteesta. Kiitos Anna siitä, että kuvailit, miten tämä tilanne on hyvin ristiriitainen, vaihtelee paikasta toiseen. Ensinnäkin täytyy aina todeta, että kukaan ei voi hyväksyä Kaleen tilannetta. Kukaan ei saa sitä hyväksyä. Kun ajatellaan Italiaa, Bulgariaa, Unkaria, Kreikkaa, niin tämä tilanne on sellainen, joka on aivan epäinhimillinen ja sen täytyy loppua. Me olemme siinä tilanteessa, että todellakin olemme vakuuttuneita siitä, että tämä ei voi jatkua näin. Leirin purkaminen, ainakin kun ajatellaan tätä leirin osaa, niin se on aivan välttämätöntä. Siellä ihmisten elinolosuhteet ovat aivan käsittämättömät totta kai itse asukkaiden kannalta siellä. Ja kyse on myös niistä ihmiskauppiaista salakuljettajista, jotka hyötyvät tilanteesta rikollisesti. Voin yhtyä aika lailla myös siihen ajatukseen, että täytyy katsoa, mitä paikan päällä voidaan tehdä, kun siellä on näitä pysyvämpiä rakennelmia – hyvin pian Ranskassa on tulossa määräaika, ensimmäinen marraskuuta nimittäin. Silloin talvikausi käynnistyy ja silloin sitten häädöt ovat kiellettyjä. Eli tämä operaatio, joka nyt käynnistyy, on hyvin monimutkainen ja silloin täytyy pitää pää kylmänä sen suhteen, mitä puretaan, mitä ei pureta, miten autetaan niitä ihmisiä, jotka paikan päällä ovat. Toiseksi Haluan kiittää siitä työstä, jota kansalaisjärjestöt paikan päällä ovat tehneet ja te- tekevät. Se on hyvin monimutkaista työtä. Täytyy tunnistaa se työ, jota järjestöt siellä tekevät. Niin ikään Ranskan viranomaisten työstä täytyy kiittää. Sitten meillä on myös turvapaikkahakemusvirasto, joka toteuttaa tätä työtä. Tärkeää olisi käydä myös paikan päällä. Ihan johdon tasolta täytyisi järjestää matka paikan päälle, eikä vain perehtyä ihmisten kansioihin tai faileihin. Täytyy pystyä vakuuttamaan ihmiset siitä, että on järkevää esittää turvapaikkahakemus siitä, että ihmiset jäisivät Ranskaan todellakin, eivätkä yrittäisi hypätä kuorma-autojen tai junien kyyteen ja pyrkiä Britanniaan. Tässä täytyy pitää mielessä useita seikkoja. Tarvitaan yhteistyötä. Jos jokainen tekee vain omaa pientä äh, urakkansa, niin ei sillä päästä mihinkään. Täytyy todellakin tehdä koordinoidusti yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa ja on muistettava tämä purkamistyö ja täytyy painostaa brittiviranomaisia. Anna oli aivan oikeassa, kun hän mainitsi sen, että kuinka moni alaikäinen on otettu vastaan Britanniaan. Määrät ovat liian pieniä. Niiden nuorten lasten määrä, jotka saattoivat lähteä Britanniaan, ei ollut vielä vähän aikaa sitten tiedossa. Tiettyjä kansioita, tiettyjä faileja on tässä saatu käsitellyksi. Brittiviranomaisia täytyy painostaa, jotta asiat etenevät. Ja viimeiseksi vielä purkaminen toteutuu jonkinlaisen jaon kautta. en edes oletakaan, että jako tapahtuisi unionin jäsenvaltioiden kesken mitenkään oikeudenmukaisesti. Täytyy ajatella Ranskan sisäistäkin jakoa. Cecil mainitsi, että tähän liittyy myös kotouttamiskysymys. Mehän puhumme myös Ranskan sisäisestä tilanteesta ja, ja kunnista Ranskassa. En halua millään tavalla mustamaalata, mutta totean, että kaikki ne kokemukset, jotka on koettu jaosta silloin, kun kyse on Ranskan alueista ja hallituista eh, jaoista, silloin kun tukitoimia on ollut, silloin kun paikalliset eh, poliitikot, kunnanvaltuutetut ovat olleet mukana näissä tukitoimissa, niin sitten myös asukkaat ovat lähteneet mukaan ja, ja tämä on onnistunut. Sen takia en voi hyväksyä sitä, että tietyt paikalliset poliitikot, kunnanvaltuutetut ovat periaatteellisesti jo vastustaneet kaikenlaisia järjestelyjä ja ovat esittäneet vetomuksiakin tämän kumoamiseksi. He ovat nimenomaan pelkoa lietsoneet ja kannustaneet muitakin torppaamaan tällaiset hankkeet. Täytyy se katsoa, ketä nämä ihmiset oikein ovat ja kaikki kokemukset silloin, kun hallitusti on toimittu ja tukitoimin on äh, näitä toimia tuettu, niin menestys on taattu. Um, after this is... Kiitoksia. Ehdottaisin, että puheenjohtaja sitten seuraa tätä asiaa koordinaattorien kanssa ja katsoo, voidaanko ryhtyä jatkotoimiin. Ja sitten tapaamme vielä Ranskan sisäministerin Krasnövin joulukuun alussa ja silloin voimme puhua näistä asioista, mutta Anna Gomes halusi vielä puheenvuoron. Lisäisin vielä, että tämä on ongelma, joka ei katoa. Uh, the, the, the peep, this is going to be, we will have the Tähän naapuriin rakennetaan sitten uusi viidakko. Koska integroituneet ihmiset hyväksyvät integroitumista haluavien ihmisten määrä minimaalinen. Ihmiset haluavat Iso-Britannian ja menevät niin kauan kuin salakuljettajat on siellä. Ja he ovat siellä, koska me ruokineet salakuljettajia, kun emme ole avanneet oikeudellisia teitä tulla Eurooppaan, laillisia teitä. Mm, I, I... Kiitoksia. Meidän täytyy seurata tätä tilannetta ja puheenjohtaja keskustelee tästä myöskin sitten koordinaattorien kanssa. Ehkä voisimme lyhyesti vielä puhua tästä virkamatkasta Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskukseen. Eli Anna Gomes haluaisi tästäkin puhua, mutta siellä oli työjärjestyspuheenvuoro. Luotan puheenjohtajien ja koordinaattoreihin, että vedetään jatkosta huolta. Uskon, että yksin matkustavien alaikäisten tapauksessa on aito ongelma antamatta neuvoja Ranskan hallitukselle. Voimme todeta, että paikalla 1200 alaikäistä, jotka ovat vaarassa joutua kadulle, koska ei ole mitään rakenteita, jotka ottavat heitä vastaan. Voimme löytää ratkaisuja, joka miellyttää kaikkia, mutta vaikuttaa sille, että valiokuntamme puheenjohtaja ja samoin kuin oikeusasiamies, joka näemme maanantaina. Puheenjohtaja voisi kirjoittaa kirjan, että Euroopan parlamentti on huolestunut al- alaikäisistä, jotka ovat äh, hänen varassa. Se voisi auttaa äh, Ranskaa voimasuhteessa suhteessa Iso-Britanniaan. Ongelma ei ole se, että eikö asiakertaisi koossa, vaan että vaatimukset ovat niin hirveitä, että vaat, näitä asiakirjoja saada kasaan. Kun kansalaisjärjestöt sanovat, että on 500 alaikäistä, jotka voisivat mennä sinne, mutta kun alaikäiset ovat yksin matkustaneet välimeren ää, yli, 20 000 on saapunut Italiaan vuoden alussa. 2015. Ja, on est sensible à cette question, on agit ou on n'agit pas. Kysymys on toimitaanko vai ei. Marash, vaan se kirjoittaa kirjeen. Sählytään tästä tilasta. Tilanteesta ei toimita. Eh, on va pas faire un débat franco. No ei tästä nyt käydä tällaista Ranskan sisäistä keskustelua tässä kokouksessa. En nyt sano, että mä Märikästin sinä tuomitsisit, mutta jos Ranskan hallitusta ikään kuin varoitettaisiin, niin kyllähän sitä on jo varoitettu. Ajatteletteko hetkeäkään, että nämä ää, yksin kulkevat alaikäiset olisivat jääneet huomiotta. Eihän todellisuus näin mene. Jos nyt pitäisi jotakin tehdä, niin pitäisi ponnistelut koordinoida niin, että nämä totta kai alaikäisten kohtelu riippuu Britannian viranomaisista. Siellä täytyy painostusta harrastaa. Painostus on tarpeen. Työtä täytyy jatkaa myös järjestöjen kanssa. He tuntevat tilanteen. Nämä ihmiset, nuoret lapset eivät voi lähteä missä tahansa olosuhteissa Britanniaan, jos heidän tilannettaan ja henkilöittään ei tiedetä. Täytyy tehdä myös Ranskan paikallisviranomaisten kanssa yhteistyötä, jotta vastaanotto siellä toimii. Eh, eli toiminta on parempi kuin mikä varoitus. Thank you very much. I, I would really propose that, uh... Kiitoksia koordinaattorit saavat hoitaa tämän mahdollisimman nopeasti ja tulevina päivinä sitten jatkamme tilanteen seuraamista. Nyt meillä enää ei ole aikaa tulkkien kanssa, eli joko kerrot ihan parissa minuutissa tästä toisesta asiasta ja sitten se on hoidettu, tai sitten lykätään sitä. Uh, minuutissa. Oli oikein hyvä, että mentiin. Kiitos kollegoita. Kiitos kollegoille. Näemme, että EMCDA tekee relevanttia työtä. Namely via the uh, EU early warning system